Okay, colleagues, I'm going to begin the meeting. Um, one of the, one of the... No niin, kollegat. Meillä on yksi ongelma tässä, tai yksi niistä monista ongelmista. Ja kerron tämän nyt uusille jäsenille, että jos aloitetaan kokous myöhässä, niin näette, mitä tapahtuu. Sen huomasitte eilen. Eli me silloin kun on mielenkiintoinen keskustelu, niin keskustelu venyy ja sitten halutaankin puhua pidempään. Eli tällaisia ongelmia tulee sitten lopulta eteen. Ja toinen asia on sitten se, että minä yleensä pyrin aloittamaan ajallaan, joten kaikki he, jäsenet, jotka ovat paikalla, niin, niin tietäkää, että tämä on minun tapani toimia puheenjohtajana. Eli ollaan paikalla ajoissa ihan tiedoksi. Syyskuussa aloitetaan sitten kokoukset ajallaan niiden kanssa, jotka ovat paikalla. Sitten huomasin, että uudet jäsenet totesivat, että oli hyvä, että selostettiin äh, jo, joitakin niistä kummallisuuksista, mitä täällä valiokunnassa harjoitetaan. Esimerkiksi jos nyt käytetään kännykkää, niin on, on tärkeää, että se on poissa päältä. Minulla se on välillä päällä ja välillä pois. Eli tosiaan jäsenet olivat sitä mieltä, että oli mukavaa, että selostettiin joitakin käytänteitä. Ja sitten syysloka ja marraskuussa selostan joitakin asioita huolellisesti. No tietenkin esimerkiksi budjettiasioissa, vaikka on jo kovasti kokemustakin, niin se kyllä kyllä auttaa, jos, jos selostetaan hieman lyhyesti asioita aluksi. Teen sen puheenjohtajan äh, nuoteissa. Minulla on sitten lukuisia puheenjohtajan ilmoituksia. Meillä on lukuisia komission tiedotteita siirtolaisuusasioista, mutta ennen sitä haluaisin vielä kertoa teille jotakin puheenjohtajan ilmoituksia. Kuten sanoin, uusille jäsenille eilen, niin nämä ovat sellaisia ilmoituksia, joilla on yhä enemmän painoarvoa yleensä, kun ne kuulee ajoissa, niin silloin kuulee esimerkiksi esittelijänä olemisesta, jos olette täällä paikalla, niin silloin tällaiset ehdotukset ehditään hyväksyä. Jos ette ole paikalla kokouksen alussa, niin silloin missaatte tämän tyyppiset ilmoitukset. Eli jos taas olette jos olette paikalla, niin sitten kuulette nämä asiat. Joten ihan ensimmäiseksi nyt sitten näistä asioista työjärjestyksessä kohta 229 kesken olevat asiat, niin viimeisimmällä vaalikaudella koordinaattorit sopivat seuraavista periaatteista. Ensinnäkin, että että nimitetään uudelleen äh, lähtevät, poistuvat esittelijät sellaisille lainsäädäntötoimille, joita, joista vielä neuvotellaan siinä aikana, kun nämä äh, tekijät, nämä henkilöt ovat live-jäseniä. Ja ryhmät pitävät sitten itsellään nämä esittelijyydet silloin, kun nämä henkilöt eivät ole enää jäseninä. Ja sitten näiden periaatteiden mukaan uudelleen vahvistetut esittelijät Metsola EPPltä liittyen Sveitsin konfederaation osallistumiseen EASOon ja sitten edustaja Intveld Alderyhmästä Kanadan ja EUn välisessä sopimuksessa koskien PNR-tietojen siirtämistä. Ja sitten budjetti 2015, mietinnön esittelijän nimeäminen. Tämä kuuluu EPP-ryhmälle ja siellä sitten on Jedowski ja koordinaattorit sopivat kiertojärjestelmästä vuosittaiselle, eh, esitte, vuosittelijan, vuosittaisen esittelijän nimeämiseksi. Ja tällä tavalla Live pystyy valvomaan budjettia paremmin. Ja sitten seuraava ryhmä, joka nimeä esittelijän 2015 on SNT ja sitten seuraavassa järjestyksessä seuraavat ECR, ALDE, GUNGL, Vihreät ja EFTD lopuksi. Ja sitten viimeinen ilmoitus koskee Libe-jäsenten kieliprofiilia. Koordinaattorit pääsivät, että, päättivät, että silloin kun huoneita on vähän tarjolla, niin liben kieliprofiili. No, nämä ovat kaikki nyt sellaisia byrokraattisia sanoja, mutta tämä kieliprofiili tarkoittaa sitä, että kuinka tulkkausta käytetään, mitä kieliä on käytössä. Eli kieliprofiilissa otetaan huomioon sekä täysjäsenten, varsinaisten jäsenten että varajäsenten kielitarpeet. Jotkut varajäsenet ovat kovinkin aktiivisia valiokunnassa. Sihteeri valmistelee koordinaattoreille kirjelmän, jossa pyydetään ennakkotietoa kielipreferensseistä ja ellei näistä koordinaattorien suosituksista ole huomautettavaa, niin ne hyväksytään tällaisenaan. Onko nyt vastalauseita? Ei näyttäisi olevan, eli ne hyväksytään. Okay, colleagues, let's go into the agenda proper, as I said before. No niin, siirrytään sitten esityslistalle. meille on lukuisia tiedoksiantoja siirtolaisuudesta yksi liittyy Schengeniin. Ja aloitankin kokouksen ensimmäisestä komission esityksestä. Ja tiedän, että tämäkin on hyvin tärkeä ja mielenkiintoinen kollegoille. Eli kyseessä on maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavat seuraamukset ja sitä koskeva minimistandardidirektiivi, joka hyväksyttiin 18. kesäkuuta 2009. siis vuonna 2009. Ja komissio hyväksyi tiedonannon 22. toukokuuta ja nyt se esittelee työvaliokun, tai meidän valiokunnallemme sen sisällön, jonka jälkeen käydään asiasta keskustelu, joten herra Schmidt komissiosta saa, anteeksi, rouva Schmidt saa esitellä komissiosta tämän tiedoksi annon. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ennen kuin ryhdyn käsittelemään itse tiedonantoa, haluaisin sanoa muutaman yleisluontoisen sanan, jotta tämä direktiivi voitaisiin asettaa yleisluontoisempaan asiayhteyteen, kun puhutaan näistä maahanmuuttohaasteista, joita meillä tällä hetkellä on. Tästähän keskustelitte eilen ja tiedätte, että EU on tulossa valtavasti väkeä. Ja edelleen lait laittomien, paperittomien maahantulijoiden on edelleen mahdollista löytää laitonta työtä. Maahanmuuttajat pyrkivät löytämään paremman elämän itselleen ja usein joutuvat sellaisten työntekijöiden, työnantajien kynsiin, jotka haluavat hyödyntää juuri vaikkapa rakennus, kulttuuri, siivousalalla tällaisten henkilöiden työvoimalla ei ole pätevyyksiä. Tiedämme myöskin, että monet joutuvat ihmiskaupan ja ihmissalakuljettajien uhreiksi. Tämän direktiivin tavoitteena on myös torjua ei pelkästään laidotonta työllistämistä, vaan myös ihmiskauppaa ja ihmissalakuljetusta. Tämä aiheuttaa myös suuria ongelmia sosiaaliturvajärjestelmiä, verojärjestelmiä. Meidän täytyy katsoa tätä direktiiviä yleisemmästä näkökulmasta, koska sen tavoitteena on asettaa sanktioita laittomalle työllistämiselle ja parantaa tällaisia paljastusmekanismeja. Sen tavoitteena on myöskin ottaa esille suojatoimenpiteitä maahanmuuttajille, jotka voivat saada itselleen esimerkiksi maksamatta jääneen palkan. Kyseessä on direktiivi, joka ei ole kohdistu maahanmuuttajia vastaan, vaan sellaisia työnantajia vastaan, jotka riistävät maahanmuuttajia. Samalla pitää huomioida, että tämä täydentää äskettäistä direktiiviä, joka kattaa melko pitkälti samat osa-alueet, jotka kuuluvat tämän direktiivin puoleen. Kysymys on kausityöntekijädirektiivistä. Ja haluan kiittää puheenjohtaja, joka oli esittelijänä tässä direktiivissä. Se erityisesti kohdistuu eri toimialoihin, joissa on paljon laitonta työvoimaa. Tiedonanto toukokuulta korostaa kolme eri haastetta, jotka koskevat direktiivin täytäntöönpanoa. Niistä ensimmäinen koskee tarvetta tehdä riittävä määrä tarkastuksia. Jäsenvaltioilla ei ole riittäviä ja tehokkaita tarkastuskeinoja ja silloin on vaikea pureutua laittomaan työvoimaan ja myöskään maahantulijat eivät voi hyödyntää oikeuksiaan. Ilman kunnon tarkastuksia sanktiot jäävät vain teoreettisiksi, eikä direktiivi silloin täytä tavoitteitaan. Jäsenvaltioiden täytyy kerran vuodessa raportoida komissiolle siitä, miten monta tarkastusta ne ovat tehneet ja millä toimialoilla ne ovat törmänneet hankaluuksiin. Joudun toteamaan, että vuonna 2013 tilanne ei ollut mitenkään hehkeä, koska jäsenvaltiot raportoitaan vähäisessä määrin asioistaan ja meidän täytyy ryhtyä rikkomusmenettelyihin – sitten olemme saaneet vasta raportteja vuodelta 2012, jotka osoittavat, että toimialat, joihin laiton työllistäminen vaikuttaa kaikkein eniten, ovat samoissa jäsenvaltioissa, samoja jäsenvaltioissa rakennus, kodinhoito, siivous, majoituspalvelut ja niin poispäin. Tilanne myöskin vaihtelee voimakkaasti eri jäsenvaltioiden välillä, kun tarkastellaan niiden tarkistusten määrää, jota on tehty joissain tapauksissa, jäsenval- joissain tapauksissa jäsenvaltioissa alla yksi prosentti työnantajista tarkistettiin verrattuna 29 prosenttiin toisissa jäsenvaltioissa. Tästä käy siis ilmi, että ponnistuksissa on valtavia eroja jäsenvaltioiden välillä ja tämä merkitsee myös sitä, että ne työnantajat, jotka rikkovat lainsäädäntöä, välttävät tietyssä jäsenvaltiossa paljon todennäköisemmin seuraamukset kuin toisissa. Jotta voitaisiin tätä raportointia parantaa, olemme valmistaneet uuden mallin sille. Ja tänä vuonna nyt jo tilanne on paljon parempi, koska tässä vaiheessa olemme saaneet kaikki jäsenvaltioiden raportit käsiimme ja olemme analysoimassa tilannetta, mikä yleisesti ottaen näyttää parantuneen huomattavasti. Tarkistukset ovat erittäin tärkeitä, jotta voitaisiin paljastaa tämä laiton työllistäminen. Toinen asia liittyy rahoituksellisen ja hallinnollisiin, kuten myöskin rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, joita jäsenvaltioissa sovelletaan kaikki jäsenvaltiot asettavat sanktioita. Se on selvää näissä tapauksissa, mutta rangaistusten vaikeusaste vaihtelee valtavasti jäsenvaltiosta toiseen. 16 jäsenvaltiossa tuo sakomäärä nousee suhteessa ja se vaihtelee 310 tuhanteen toisessa jäsenvaltiossa, joten skaala on laaja. Jäsenvaltiot ovat myöskin asettaneet maksimisakon, joka taas vaihtelee 854 100 000. Jäljellä olevassa kahdeksassa jäsenvaltiossa tuomari päättää summasta ja tässäkin on se jonkun verran vaihtelua. 500 500 000 on vaihtelun väli. mikä puolestaan jälleen osoittaa sen, että aina ei olekaan hyödyllistä palkata laittomia maahanmuuttajia. Teemme läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voisimme varmistaa jonkun verran johdonmukaisuutta näiden rangaistusten välillä. Se ei merkitse sitä, että rangaistusten täytyy olla samat, myös taloudelliset tilanteet, palkat ja muutkaan muuttujat eivät ole samoja jäsenvaltioiden välillä. Kolmas haaste, ja aika merkittävä sellainen, on se, että tulee kunnioittaa maahanmuuttajien oikeuksia. Oikeudellisen järjestelmän pääsy on tärkeä osa näitä suojatiimenpiteitä, joiden tavoitteena on pureutua laittomien maahanmuuttajien kohtaamiin epäoikeudenmukaisuuksiin. Tässä suhteessakin ponnistellaan ja teemme työtä jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä. Hyvin harvat ovat suoraan transponoineet oikeuden saada esittää vaade työnantajaa vastaan saamatta palkasta. Menemättä sen kummempiin yksityiskohtiin, niin meidän täytyy tarkastella tätä tulevien kuukausien aikana lähemmin. Toinenkin tärkeä kohta koskee velvoitetta järjestelmällisesti ja objektiivisesti tiedottaa maahanmuuttajille heidän oikeuksistaan. Kaikilla jäsenvaltioilla ei ole spesifisiä säädöksiä tässä suhteessa. Ja viimeinen kohta, joka koskee näitä oikeuksia, koskee joskus erityismekanismin puutetta näiden ongelmien korjaamisessa. Kuten toteaisin, Kyseessä on avainasemassa oleva väline, nuori sellainen. Ja mitä sitten asetamme etusijalle seuraavien kuukausien aikana? Ensinnäkin teemme huolellista tarkastusta direktiivin transponoinnista. Olemme jo saaneet tunnistaa joitakin puutteita tässä mietinnössä. Nyt olemme siirtymässä yksityiskohtiin eri jäsenvaltioissa Meillä on kahdenvälisiä sopimuksia. Lisäksi meillä on tämän yhteisryhmän kanssa kokouksia, joissa tarkastellaan eli tulkintoja. Ja jos epäviralliset suhteet ja kahdenväliset sopimukset eivät johda siihen, että voimme muuttaa lainsäädäntöä, jos tarvitaan lisäselvennystä, niin sitten luonnollisestikin käynnistämme rikkomusmenettelyt, jos se osoittautuu tarpeelliseksi. Mielestäni on myös erittäin tärkeää tukea mahdollisimman pitkälle jäsenvalt niitä jäsenvaltioita, joilla on johdonmukainen lähestymistapa suhteessa tähän sanktiodirektiiviin. Prosessi on siis käynnissä. Tärkeä direktiivi on kyseessä. Meillä on vaikutelma siitä, että tämä direktiivi ja sen paljastusmekanismit ovat parantaneet valvontaa, jota teemme. Mutta kuten totesin, työtä on edelleen tehtävänäkin. Kiitoksia. Um, Paljon kiitoksia, Rava Schmidt. Ihan sitten äh, antaakseni hieman struktuuria tälle keskustelulle ja uusille jäsenille ja muillekin. Eilen huomasitte, miten kävi, eli kertokaa, että haluatte pyytää puheenvuoron komission puheen aikana. nostakaa käsi ylös ja toimittakaa puheenvuoropyyntö. Niin, näette, että meillä on tässä kolme tiedonantoa, eli koordinaattorit eivät nyt tällä kertaa puhu ensin, vaan kerrotte vain, milloin haluatte puheenvuoron pyytää. Tämä on tällainen avauskeskustelu, ja meidän täytyy äh, sitten kehitellä oma vastineemme komissiolle. Eilen käytiin Välimeren erityistyöryhmästä keskustelu ja verraten siihen, niin huomaatte, että meillä on tällainen moninainen, monitahoinen vastine annettavanamme. Meillä on koordinaattorit, joiden tulee tutkia asiaa tai järjestää kuuleminen tästä välimeriasiasta, eli miettikää kommentteja antaessanne, että saatatte niillä myötä vaikuttaa näihin erilaisiin kommentointimuotoihin ne ikään kuin vaikuttavat näihin, näihin kaikkiin muihinkin aiheisiin ja muihin tapoihin vaikuttaa. Eli miettikää, miten nämä keskustelut toimivat samalla kun pyydät puheenvuoroa. Avan siis keskustelun ja ensimmäiseksi herra Potts. Ja sen... Can Sippe. First of all... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin sanoa, että arvostan sitä, että tässä direktiivissä ei puhuta ainoastaan sanktioista, jotka kohdistuvat työnantajiin, vaan puhutaan myös siitä, että annetaan tukea maahanmuuttajille, jos heille ei makseta tai ole maksettu riittävästi. Toisaalta kovasti ärsyttää kuulla, että tämä direktiivi ei monissa jäsenvaltioissa ole johtanut konkreettisiin vaikutuksiin – koska valvontaa ei ole riittävästi. Vaihtelu on 1-29 prosenttiin, joten tämä tarkoittaa sitä, että useat työnantajat voivat teettää työtä laittomilla maahanmuuttajilla ja voivat olla varmoja, ettei tarkastuksia tapahdu. Ja tietenkin tarkastusten tekeminen maksaa. Mutta toisaalta, kuten juuri kuulimme, paljon voidaan myös säästää siksi, että nämä ihmiset eivät maksa sosiaaliturvan maksuja, veroja ja monia muita asioita. Joten olisi kovin tervetullutta, jos voitaisiin huolehtia siitä, että työnantaja valvotaan paremmin, koska ongelmana ei ole se, että laittomasti maahan tulleet kolmansien maiden kansalaiset tekevät työtä, vaan ongelma on se, että palkka on niin alhaista, työulot niin kurjat, minkäänlaisia työturvallisuuteen liittyviä sääntöjä ei noudateta. Ja minä kysyisin komissiolta, näettekö jotain mahdollisuuksia nyt parantaa tilannetta jäsenvaltioissa, jotta voitaisiin pakottaa ja kannustaa jäsenvaltioita työstämään enemmän valvontaa tarkastuksia, jotta voitaisiin parantaa tilannetta erityisesti maahanmuuttajien, mutta toisaalta kaikkien osalta, jotka tekevät laittomasti työtä. Kiitos Merget ja ja sitten seuraavaksi edustaja Bajos. Minä katsoin vähän näitä päätelmiä tai koko asiakirjaa. Ja tuo viimeinen osio, siinä sanottiin, että lainsäädännön pitäisi olla kannustin, jotta voidaan käyttää laittomia maahanmuuton keinoja. Mutta sehän ei voi olla kannustin, jos tällaisia laillisia menetelmiä ei ole olemassa. Meillä on toisenlainen järjestelmä Ruotsissa, kun korkeasti koulutettujen ja vähemmän koulutettujen on mahdollista tulla työvoima maahanmuuttajina ja näin paperittomien määrä on vähentynyt. Meillä ei ole siis samoja määriä, jotka voivat tehdä työtä laittomasti tämän direktiivin mukaan. Ja tämä on yksi niistä syistä siihen, että Ruotsissa on valvontaa vähän. Meillä on prosentin edestä valvontaa, mutta jos tätä ei nähdä ongelmana, niin ei tarvitse myöskään valvoa yhtä paljon. Tarkoitus on, että on työ, lupa ja mahdollisuus sitä kautta tehdä työtä. Jotkut työnantajat toki käyttävät ihmisiä hyväkseen, ja siihen on voitava puuttua nykylainsäädännön voimin, mutta ajattelin myös sitä, ettei se riitä, että annetaan tällainen lupa kausityöntekijöille tai korkeasti koulutetuille, vaan meillä pitäisi olla mahdollisuus kaikille hakea työlupaa. Me tarvitsemme myöskin putkimiehiä esimerkiksi eu jotka tulevat EUn ulkopuolelta. Meidän on ajateltava myöskin sitä, että kaikki, jotka työllistävät paperittomia maahanmuuttajia, eivät ole hyväksikäyttäjiä – Kyse voi olla myös kirkoista, vapaaehtoisjärjestöistä tai yksityisistä ihmisistä, jotka haluavat auttaa sellaisia ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuuksia jäädä maahan ja hankkia elantoa, joten kyse ei ole ainoastaan tällaisista ilkeistä työnantajista, vaan myöskin ihan hyvää tahtovat ihmiset tätä tekevät. Um, Kiitoksia. Ja sitten edustaja Milona. <laughs> Sorry, I didn't hear you. Thank you. Anteeksi, en kuullut. Kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta. Kiitoksia Rova Schmidtille siitä, että olette täällä tänään ja olette kertoneet meille hyvin kattavasti, syvällisesti ja kriittisesti niistä, niistä hankaluuksista, mitä tähän direktiiviin vielä liittyy. En käy yksityiskohtaisesti näitä ongelmia läpi, jotka jo esititte ja ne, niihin, ero, niihin eroihin, joita jäsenvaltioiden välillä on taloudellisiin ja rikosoikeudellisiin sanktioihin liittyen. Kuten johtopäätöksissä totesitte, niin komissio toteaa ja korostaa, että mitään direktiivin muutosta ei ole ehdotettu, joten konkreettinen kysymykseni teille kuuluu, kuinka komissio aikoo varmistaa, että direktiiviä pannaan täytäntöön tyydyttävällä tavalla kautta EUn. Olette sanoneet, että jäsenvaltioiden kanssa käydään keskusteluja, mutta me katsomme kyllä, että olisi ehkä hyvä hahmotella jonkinlaisia suuntaviivoja direktiivin käytännön soveltamista varten ja siinä otettaisiin siirtolaisten oikeuksien mukaan otto. Eli kysyn, aiotteko näin tehdä? Ja että onko mielessäni jonkinlaista aikataulua tällaisten suuntaviivojen hyväksymiselle? Kiitoksia. Ja sitten edustaja Sidowski. Budu eh, Děkuji, eh, pane předsedo, za udělení slova. Děkuji. Eh, Kiitos paljon puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Kiittäisin myöskin komission edustaja Smithia tästä alustuksesta. Minulla olisi kysymys. Voisitteko antaa yksityiskohtaisempaa tietoa valvonnasta tarkastuksista? Ja toivoisin myöskin tietoa siitä, kuka toteuttaa minkäkinlaisia tarkastuksia ja miten. Koska uksaakseni nämä luvut yhdestä prosentista 29 prosenttiin eivät oikeastaan kerro meille varsinaisesti mitään. Siis siitä, minkälaisia vaikutuksia tarkastuksilla on. Ennen kuin minusta tuli Euroopan parlamentin jäsen, olen ollut myös työnantaja, yritysjohtaja ja näiden tarkastusten kautta ei mielestäni olisi nähty, onko joku palkattu laillisesti vai laittomasti. Haluaisin tietää näistä tarkastuksista lisää. Kiitos. And, uh, Mrs. Bjork. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Björk. Okay. I'm here. Uh, jo, Uh, Niin, Guengel puolelta olemme sitä mieltä, että koko tämä lähtökohta ja tausta tälle direktiiville on ongelmainen, koska oikeusperusta merkitsee sitä, että torjutaan laitonta maahanmuuttoa. Tietysti meistä on hyvä, että tässä direktiivissä otetaan esille maahanmuuttajien oikeudet ja sitä puolta vahvistetaan, mutta kun komissio nyt puhuu erilaisista haasteista, joita on direktiivin täytäntöönpanossa, niin kolmas ja viimeinen nimenomaan koskee maahanmuuttajatyöntekijöiden oikeuksista. On ollut yhteydessä eri järjestöihin, jotka työskentelevät näiden henkilöiden kanssa ja osoittautui, että vaarat, aivan kuten on oletettu, ovat välttävän suuria. Se, että joutuu rangaistukset ja työnantaja rankaisee, että joutuu karkoitetuksi, jos uskaltaa ilmoittaa työnantajansa, ilmiantaa työnantajansa. Ja menestykselliset esimerkit ovat sellaisia, joissa henkilö on saanut oleskeluluvan tai on saanut maksamattainen palkan. Nämä ovat niin valtavan harvinaisia, että se on ihan uskomatonta. Eli viimeinen haaste, jossa vahvistetaan näiden työntekijöiden oikeuksia, joilla papereita ei ole, on kaikkein tärkein. On osoittautunut myöskin, että valvonta ja sanktioiden lisääntyminen ei ole kaikkein tehokkain keino, vaan kaikkein tehokkain tapa pureutua näihin ongelmiin on vahvistaa työntekijöiden oikeuksia, jotta he uskaltavat myös ilmiantaa heitä riistävän työnantajan. Viimeinen haaste, haaste siis tässä suhteessa haluaisin, että komissio sitä työstäisi erityisesti. Kiitoksia. Okay, thank you. Kiitokset. Ja sitten edustaja Stevens. Ja, goedemorgen. Nu, uh, ik wil uh, eh, de mevrouw van de commissie ook bedanken voor de toelichting. Ik heb enkele vragen. Niin siis kiitoksia. Haluan kiittää komissiota. Minulla on muutama kysymys. Haluaisin ottaa esille sen, että on hyvin vaikea saada yhteys näihin ihmisiin. Millä tavalla näitä yhteyksiä voitaisiin parantaa? Ja tässä yhteydessä pitäisi jäsenvaltioiden tehdä myöskin yhteistyötä työnantajajärjestöjen kanssa ja työntekijäjärjestöjen kanssa, jotta työntekijät saisivat riittävästi tietoa niin, että ihmiset eivät ryhtyisi tekemään pimeää työtä. Meidän täytyisi katsoa, miten paljon yhteistyötä työnantajien kanssa tehdään, jotta tällaista laitonta työvoimaa voitaisiin torjua. Myös ammattiyhdistysliikkeelle mielestäni on tärkeä rooli kun pyritään paljastamaan laittomia maahanmuuttajia. Ja ammattiyhdistysliikkeellä siis on oma roolinsa tässä, jotta voitaisiin ilmoittaa asiasta työtarkastuksille tai poliisille. Ja onko komissiolla itsellään numerisia tietoja EU-maiden kansalaisten laitto, tekemästä laittomasta työstä muissa maissa. Onko teillä mikä käsitys siitä, miten suuri ongelma se on? Sillä Belgiassa on esimerkiksi hyvin paljon itä-eurooppalaisia, jotka tulevat ja tekevät täällä pimeää työtä ilman, että he voivat nauttia kuitenkaan sosiaaliturvasta. Minusta tämä olisi myöskin tärkeä asia, jota tulisi katsoa, mikä tilanne on esimerkiksi Ranskassa, Alankomaissa, Saksassa. Onko teillä tästä siis parempaa tietoa? Lisäksi kerrotaan myös siitä, että yhteistyö yhteistyötä täytyy parantaa kolmansien maiden kanssa. Ovatko kolmannet maat sitten yhteistyöhalukkaita? Voisitteko kertoa tästä hieman lisää? Ja sitten Tiedän, että tämä on tietysti ongelmallinen kysymys. Mitkä jäsenvaltiot ovat menestyneet hyvin ja mitkä ovat niitä, joita tulisi edelleen auttaa? Onko meillä joku käsitys näistä hyvistä käytäntöistä? Kiitoksia. Thank you very much. Um, and Jean Lambert. Sitten Jean Lambert. thank you. Um... Kiitoksia. Halusin kysyä yhteistyöstä, mitä tehdään työasiain pääosaston kanssa, koska siellä tapahtuu lukuisia asioita. Ja eilen työllisyysvaliokunnassa keskustelimme alustasta, joka olisi jäsenvaltioiden välillä työmarkkinatarkastusten suhteen esimerkiksi. Sitä asiaa ollaan täällä tarkasteltu osittain siksi, että tämänkaltaisia asioita on noussut esiin ja muitakin asioita, joita kollegat ovat ottaneet esiin EU-kansalaisten kohteluun ja työntekijöiden kohteluun liittyen yleensäkin. Mutta sanoisin, että se tapa, jolla direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, on koskenut sitä, että siirtolaistatusta ei pitäisi eh, sekoittaa esimerkiksi työturvallisuusasiatarkastuksiin, koska me emme haluaisi estää työterveys- ja turvallisuuslainsäädännön tehokasta soveltamista ja täytäntöönpanoa näitä kahta asiaa sekoittamalla toisiinsa. Luulen, että työntekijän perusoikeudet on yksi sellainen laaja, laajalle levinnyt ja laaja kantoinen. kaikkien työntekijöiden joukossa, olipa heidän taustansa mikä tahansa sitten. Ja tätä lainsäädäntöä täytyy vahvistaa. Se on ollut aika lailla Troikan politiikassa näky, näkyvissä ja muuallakin. Ja tästä me kävimme tiukkaa taistoa neuvoston kanssa esimerkiksi maksamattomien palkkojen takaisin vaatiminen on ollut kovasti esityslistalla ja jäsenvaltio ei ole millään tavalla, jäsenvaltiot eivät ole millään tavalla halunneet riko, rikosoikeudellista menettelyä tähän mukaan, vaan on haluttu pelkästään pysyä siviilioikeudellisella puolella. Jos nyt ajatellaan vaikkapa kansalainen, kolmannen maan kansalainen vaikkapa karkotetaan, niin silloin hänellä ei ole oikeus, ollut oikeutta enää vaatia tai hakea takaisin palkkasaataviaan, maksamattomia palkkoja. Minä haluaisin tietää, että minkälainen yhteys on tällä hetkellä DG-työllisyyden kanssa näissä keskusteluissa, jos katsotaan näitä, näitä asioita näitä asioita yhtenä kokonaisuutena, niiden välisiä yhteyksiä, erityisesti mitä tulee työmarkkinalainsäädäntöön. Niin, luulenpa, että tämä tulikin esim, komission esityksessä jo esille, eli että kyseessä on työntekijädirektiivi. Ja uusille jäsenille totesin, että kun tämä valiokunta on toimialaltaan niin kovin laaja ja vastuualueeltaan niin laaja, niin me käsittelemme tuon direktiivin sanktio lainsäädäntöä ja nämähän ovat asioita niin valiokunta todellakin on laajan kattauksen edessä Lissabonin sopimuksen myötä. Tähän liittyy siirtolaisuus myös ja työntekijädirektiivillä on toimivalta tällä alalla. Ja sen takia työllisyysvaliokunnalta pyydetään asiassa asiassa äh, mietin, lausuntoa ja Jean Lambert on myöskin työllisyysvaliokunnan jäsenenä ja tällä tavalla liittyvät nämä työmarkkinatarkastukset ja työmarkkina-asiat yleensäkin näihin asioihin. Ja nämä sanktiot, jotka ovat kovin arkaluontoinen asia, niin ovat tärkeä kysymys tässä. Mutta trilogeissa näitä asioita on hyvä käsitellä, jos olette kiinnostunut, niin seuratkaa niitä. Seuraava puhuja on edustaja Winberg vai Weinberg, mitenkä nimenne nyt äännetäänkään. Oh. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Oasmit tästä kertomuksesta. Oli hyvin mielenkiintoista kuulla näitä alustuksia. Minä aion seurata tätä aihetta hyvin tarkkaan. Minäkin haluaisin tietää vähän enemmän siitä, miten tätä valvontaa toteutetaan, miten raportoidaan. Minähän olen melko uusi, aion lukea aiheesta lisää, haluan oppia tästä. Kuten Budin sanoi Ruotsista, hän sanoi, että meillä ei ole ongelmia Ruotsissa tämän kanssa. Me olemme EU-ssa luultavasti huonoimmaa näiden tarkastusten osalta ja väittäisin, että Ruotsissa emme edes tiedä, miten paljon laittomia maahanmuuttajia meillä on ja laittomia työntekijöitä, kun tätä ei mitata mitenkään, mutta meillä on periaatteessa lait työttömille terveydenhoito ilmaiseksi mahdollisuus koulutukseen ja mahdollisuuksia näin työmarkkinoilla. Ajattelen näitä, jotka työtä tekevät heille vakuutuksia. Jos jotain tapahtuu, mitä tapahtuu onnettomuustapauksessa tai heihin kohdistuu jotain muuta ikävää. Tämä on nähtävä nyt vähän eri kanteelta, mutta minä aion seurata tätä hyvin tarkkaan. Tämä on kovin mielenkiintoinen aihe, mutta se, että väitetään, että Ruotsissa meillä ei ole ongelmia, on aivan banaalia. Me olemme kyllä tässä ihan luokan heikoimpia. Kiitos. That completes the um, speakers list for, um, Tässä suljen puhujalistan. Huomaan, että puheenjohtajan valtion edustaja on nyt paikalla. Jos haluatte lyhyesti jotain sanoa, ottaen huomioon, että kävimme tämän task force-keskustelun eilen, mutta ehkä ihan lyhyesti. Olkaa hyvä e scusandomi per il ritardo in primo luogo. No, mm. no totta kai. Haluaisin vain vahvistaa, että me suhtaudumme erittäin vakavasti asioihin, jotka liittyvät maahanmuuttoon. Siitä tulee yksi niistä tärkeimmistä asioista, joka on esillä kautta Italian puheenjohtajakauden. Me haluamme työstää näitä kysymyksiä, kuten myöskin sanktiokysymyksiä. Ja tässä kysymys on täytäntöönpanosta. Tämä nyt ei ole niin tärkeä kysymys puheenjohtajavaltiolle. Haluaisin vain tässä vaiheessa kiittää komissiota tästä kertomuksesta ja vahvistaa sen, että olemme kiinnostuneita asian seuraamisesta oikealla tavalla. Okay. It's true, it's not a, a on totta, että tämä ei ole puheenjohtaja valtiona ja sinänsä, mutta ehkä lähdetään muihin toimiin kuulemisia ja muita task force-asioita, joihin liittyy myös puheenjohtajavaltio. Sitten komission edustaja Schmidt, haluaisitteko käyttää loppupuheenvuoron? Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Ensin taisitte mainita itse tämän ja joku jäsenistä myös – me tarvitsemme kaiken kattavan lähestymistavan, ja tämä direktiivi on osa sitä. Toisaalta on avattava laillisia kanavia, eikä pitäisi nyt ajatella, ettei EU:ssa ole joitain välineitä, kausityöntekijät, perheiden yhdistäminen niille, jotka eivät tule taloudellisista syistä. Tai sininen kortti, josta keskustelemme myöhemmin ja opiskelijoiden tutkijoiden direktiivin osalta toivon, että saamme kunnianhimoisen tekstin, joka mahdollistaa nuorille unionin tulemisen laillisia reittejä. Ja sitten myöskin tuo yhtenäinen lupakysymys, joka hyväksyttiin muutama vuosi sitten, se piti saada lainsäädäntöön viime vuoden loppuun mennessä, eikä antaa oikeuksia niille, joilla on oikeus tehdä työtä maanmuuttajille. Tämä on tietenkin direktiivien joukko EUn tasolla, mutta tiedämme, että kaikki ei ole EUn toimivaltaa, vaan kansallista toimivaltaa, joten kiintiöt voidaan asettaa kansallisesti niiden osalta, jotka tulevat. Kaiken kattava lähestymistapa tarkoittaa sitä, että puututaan myös laittomaan maahanmuuttoon, katsotaan kaikkia osatekijöitä. Uskon, että tätä kautta voidaan vähän puuttua myös ihmiskauppaan tai ihmisten salakuljetukseen, koska joskus tiedämme, että kun ihmiset etsivät parempaa elämää, niin silloin ihmiskauppaa tai ihmissalakuljetusta harjoittavat antavat tällaisen yhteyden mahdollisuuden työntekijään, ja tämä antaa siis paremman mahdollisuuden puuttua salakuljetuksen ja ihmiskauppaan. Yhteistyö kolmansien maiden kanssa on myöskin tässä yhteydessä hyvin tärkeää palaisin yksityiskohtaisempiin kysymyksiin nyt. Näihin tarkastuksiin tai valvontaan liittyen tällä hetkellä on vähän liian varhaista sanoa, onko tilanne parantunut verrattuna viime vuoteen, mutta ensikäsityksemme on se, että tarkastuksia toteutettiin enemmän. Jos ajatellaan tietoja, joita saatiin jäsenvaltioista, niin tiedot ovat kattavampia joka tapauksessa, mutta me yhä analysoimme näitä tuloksia. Direktiivissä on mahdollisuus sopia tavoitteista tarkastusten osalta. Me tutkimme nyt tätä, onko se todella tarpeen, ja katsomme, miten voimme asettaa tavoitteet jäsenvaltioille sinne, miten tarkastetaan, valvotaan työnantajia ottaen huomioon, kuinka paljon eri jäsenvaltioiden alueilla on laittomasti maassa oleskelevia. Eli tavoite ei olisi välttämättä sama kaikkien jäsenmaiden osalta. Tiedottaminen on tärkeä kysymys, jos maahanmuuttajat eivät saa tietoa. Ja tässä ajatellaan sellaisia ihmisiä, jotka ovat vaikeasti, jotka, joille on vaikea antaa tietoa. Meidän pitää tehdä siis ruohonjuuritasolla työtä. Meidän pitää myös tukea järjestöjä luultavasti kun näitte suuntaviivat, jotka hyväksyttiin neuvostossa tulevasta politiikasta, yksi asia, jota halutaan toteuttaa laillisen maahanmuuton osalta, mutta se on kovin relevanttia myös tässä on se, että tehdään enemmän työtä yritysten, työnantajien järjestöjen ja ammattiliittojen kanssa. Voisin hyvin kuvitella, että tämä on kysymys, johon voitaisiin puuttua yritysten edustajien ja ammattiliittojen kautta – jotta voitaisiin nähdä, olisiko heillä mahdollisesti aktiivisempi rooli mahdollinen kansallisella tasolla niin, ettei kaikkea jätetä jäsenvaltioiden viranomaisille. On tietenkin tärkeää katsoa myös oikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Toki olemme valmiita rikkomusmenettelyihin, jos se on tarpeen – työllisyyspääosaston esittämä foorumi, joka liittyy työmark- työ, turvallisuustarkastajiin. Me teemme läheistä yhteistyötä heidän kanssaan, ei ainoastaan tässä, vaan kaiken kaikkiaan, kun puhutaan maahanmuutosta ja maahanmuuttajien oikeuksista. Ja me seuraamme hyvin tarkkaan myöskin keskustelua, jota käydään muissa valiokunnissa ja sitä työtä, jota työllisyyspääosastolla tehdään. Kiitos. Paljon kiitoksia, Rova Schmidt, ja kiitoksia, että pitäydytte puheajoissa, joten pääsemme välittömästi siirtymään seuraavaan asiakohtaan, joka on niin ikään täytäntöönpanoon, direktiivin täytäntöönpanoon liittyvä asia, eli 2003 vuoden direktiivi 86. Jäsenille tiedoksi, että kyseessä on jälleen siirtolaisuus ja olette huomanneet työ, työllisyyttä ja sanktioita koskevasta keskustelusta jo edellä, että tämä on jäsenvaltioita koskeva asia. Tämä on todella hankala kysymys ja sellainen kysymys, jossa EUn toimivalta usein on ristiriidassa kansallisen toimivallan kanssa. Perheenyhdistämisdirektiivi 86-2003 oli merkittävä askel asioiden selkiyttämiseksi, mutta sen soveltamiseen on liittynyt sitten lukuisia ongelmia ja komissio kertookin meille, minkälaisia kautta linjan esiintyviä ongelmia on tullut esiin direktiivin soveltamisessa ja täytäntöönpanossa. Mutta täytyy nyt muistuttaa näille kysy- näistä kysymyksistä vielä vähän tietäville kollegoille, että tämä on sellainen aihekokonaisuus, tämä siirtolaisuuskysymys, joka on jäsenvaltioiden kontolla pitkälti, pitkälti mutta EU-ssa täytyy olla tietoisia siitä, mitenkä direktiiviä on pantu täytäntöön, erityisesti eh, perheenyhdistämistä koskevien kysymysten kaltaisissa aiheissa. Eli näillä sanoin pyydän komissiota nyt sitten päivittämään meille tiedot tilanteesta koskien tätä direktiiviä ja sen täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanoa siis. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä tiedonanto sisältää suositukset perheen yhdistämisdirektiivistä ja huomasin, että olin unohtanut vastata näihin sanktiokysymyksiin Käsittääkseni direktiivin aika uusi vuodelta 2009. Se piti transponoida vuonna 2011. Ja jäsenvaltiot ovat tässä hidastelleet, joten meidän tulisi jonkun verran vielä odotella ennen kuin ryhdytään katsomaan tätä sanktiota. Tämä direktiivi, joka taas sitten koskee perheyhdistämistä, on paljon vanhempi vuodelta 2003. Se on ensimmäinen laillista maahanmuuttoa koskeva direktiivi, ihan oikeasti ensimmäinen koko unioni aloitti tästä alueesta, koska se on tärkeä. Siinä kysymys on maahanmuuttajien oikeudesta perheen yhdistämiseen ja perheelämään. Tämä on myös se, että tämä ensimmäinen direktiivi myöskin ilmeisesti on vaikuttanut itse direktiivin sisältöön, koska joskus se on aika epämääräinen. Ja te tiedätte, että tuolloin mitään yhteispäätösmenettelyä tässä asiasta ei ollut, vaan jäsenvaltiot hyväksyvät asian yksimielisesti, mikä on myöskin ehdottomasti vaikuttanut itse sisältöön ja siihen, että täällä on joitakin artikloita, jotka ovat aika epämääräisiä. No mikäs tämän direktiivin tavoite sitten on? Se on se, että jäsenvaltiot että perheenjäsenet voivat liittyä niiden seuraan, jotka ovat laillisesti maassa. Kolmansien maiden kansalaisiin siis. Tai perheenjäsenet, jotka tulevat EU-kansalaisten mukana, joko kansainvälisen lainsäädännön tai EUn kansalaisten vapaan liikkuvuuden säännösten perusteella minkälaista määristä on kysymys, kun puhutaan perheen yhdistämisestä, kuinka paljon ihmisiä Euroopan unioniin tulee. Vuonna 2012 viimeiset tiedot ovat siltä ajalta 443 000 kolmansien valtioiden kansalaista tuli perheenyhdistämismielessä alueelle. Kolmansien valtioiden kansalaiset, jotka tulivat EU-kansalaisten luon 227 000 mikä osoittaa, että ihmisiä tulee paljon yhdistämis kautta Euroopan unioniin. Ja vaikuttaa, että on aika tärkeää huomioida, että tämän direktiivin todellinen päätavoite on suojata perheyksikköä, mikä merkitsee sitä, että ihmiset, jotka ovat tulleet taloudellisista syistä, jotka ovat saaneet luvat olla Euroopan unionissa, heidän tulisi myös saada lupa perheelle liittyä tai tulla Euroopan unionin alueelle. Tarkoituksena myös helpottaa maahanmuuttajien integroitumista ja pureutua mahdollisiin petoksiin ja väärinkäytöksiin, jotka saattavat liittyä vaikkapa lumeavioliittoihin tai väärin asiakirjoihin. Meillä on kertomus joka osoittaa, että jo vuonna 2009 on ollut täytäntöönpano-ongelmia. Tämän jälkeen käytiin laaja konsultointi vihreän kirjan pohjalta järjestimme julkisen kuulemistilaisuuden yli 230 eri sidosryhmää mukana. Pääkysymys, johon pureuduttiin tänä aikana, oli se, että pitäisikö perheenyhdistämisdirektiiviä muuttaa. Selkeä lopputulos oli se, että direktiiviä ei pitäisi muuttaa, mutta että toisaalta meidän tulisi asettaa asiantuntijaryhmä, jossa on asiantuntijoita jäsenvaltioista. Näin komissio on tehnytkin. Useita kokouksia pidettiin ja vaikkei tätä erityisesti pyydettiin, meillä on ollut kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa kokouksia ja saan näiltä taholta palautetta. Kuulemisen toinen päätelmä olisi se, että meidän tulisi parantaa olemassa olevien sääntöjen täytäntöönpanoa. Näin pyrimmekin tekemään sitä työstä työstämme edellinen. Kolmas lopputulos oli se, että pitäisi ottaa käyttöön suuntaviivat. Ja ne teillä nyt onkin tänään edessänne. Tavoitteena on selventää, ensinnäkin selventää niitä asioita, jotka löytyvät tuosta raportista ja julkisista kuulemisista, jotka ovat osoittautuneet vaikeiksi, jos tarvitaan jäsenvaltioille lisää neuvoja. Toinen tavoite on varmistaa avoim, avoimet säännöt, yhteiset standardit perheen yhdistämisessä ja kolmanneksi saada aikaiseksi johdonmukaisempi näiden sääntöjen täytäntöönpano. Suuntaviivan valmistelu ei suinkaan ole ollut helppoa. Helpompaa se on silloin, kun on paljon oikeuskäytäntöä, mutta tässä näin ei ole. Joten jos verrataan perheyhdistämisdirektiiviin, niin meillä on vain kolme tuomiota ja kaksi tapausta vedetty pois. Ja vasta 10.7. tuli kaksi uutta tuomiota perheenyhdistämiskysymyksissä, jotka ovat aika mielenkiintoisia. Eli erittäin vähän oikeustapauskäytäntöä, jota voidaan käyttää pohjana. Olemme yhdessä jäsenvaltioiden kanssa käsitelleet näitä oikeustapauksia myös kansallisyhteiskunnan kanssa, jotta voitaisiin kehitellä näitä suuntaviivoja. Itse sisällöstä meillä on eri näkökohtia, jotka on katettu aina jo niissä mennä yksityiskohtiin, muutenhan tässä menee liikaa aikaa, mutta muutama kohta. Selvinnyt joitakin näkökohtia, jotka liittyvät soveltamisalaan tässä direktiivissä. Esimerkiksi pysyvän oleskelun kohtuullisuus, puolison vähimmäisikä, Lisäksi hakemuksen hyväksyntä, neuvot, kulut, jotka siihen liittyvät, niihin liittyvät todistusaineistot, miten ne tulee esittää, prosessin pituus ja viimeisenä vaatimukset käyttää oikeuksia sellaisena asiat, jotka liittyvät julkiseen politiikkaan, terveydenhuoltoon, sairausvakuutukseen, integraatiomenettelyihin ja odotteluaikaan. oleskelulupiin liittyvät kysymykset, suojeluun liittyvät kysymykset, yleisluontoiset yleisperiaatteet. Tämä on aika pitkä teksti, mutta aika kattavakin. Olemme tätä asiaa paljon kansalaisyhteiskunnan kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka työskentelevät näillä alueilla. Ja palautetta on sanonut aika myönteistä. No mitä sitten seuraavaksi mielestäni meidän täytyy jatkaa tiedon tarjoamista, jotta voidaan myös mahdollistaa se, että ihmiset, joilla on ongelmia, voivat mennä myös kansallisen tuomioistuimen eteen, joka saattaa johtaa sitten alustavaan tuomioon tuomioistuimessa ja näin saataisiin vähän oikeustapauksia tällä alalla aikaiseksi. Asiantuntijaryhmät ovat tärkeässä asemassa, aiomme jatkaa tämän direktiivin valvontaa. Olemme myös käynnistäneet rikkomusmenettelyn ja tällä hetkellä olemme käymässä eri jäsenvaltioiden lainsäädäntöä läpi jotta saataisiin järjestelmällisempi lähestymistapa aikaiseksi ja käyn, voi, saataisiin käynnistettyä nämä rikkomusmenettelyt. Tässä tilanteessa tällä hetkellä nyt ollaan. Tilanne tässä suhteessa on erittäin tärkeä, se on tärkeä koko järjestelmän pohjalta, mutta myös se on tärkeää tälle perheenyhdistämiselle ja käsittääkseni meidän täytyy myös parantaa sitä tietoa, mitä maahanmuuttajille annetaan heidän oikeuksistaan ja mahdollisuuksista saada nämä oikeudet toteutettua. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Schmidt. Kiitoksia, Rova Schmidt. Ja sitten meillä onkin vain yksi puhuja. Rova Björk, olkaa hyvä. Tack så mycket eh, Paljon kiitoksia komissiolle. KNGL-ryhmästä sanoisin, että pidämme tervetulleina näitä suuntaviivoja siksi, että – näin näemme, mitä valtavia vaikeuksia on ihmisillä toteuttaa oikeutta perheen yhdistämiseen. Se on ihmisoikeus, jota jäsenvaltiot rikkovat jatkuvasti, joten suuntaviivat ovat tervetulleita, vaikka mieluummin olisimme nähneet alun perin direktiivin, jossa on voimakkaammat, vahvemmat oikeudet perheen yhdistämiseen. Kuten sanottua, Kyse ei ole ainoastaan siitä, miten kansallisella tasolla täytäntöönpannaan direktiiviä, mutta myöskin kyse on siitä, miten hallinnolliset menettelyt toteutuvat, kun ihminen haluaa hakea perheen yhdistämistä. Näemme esimerkiksi ongelmia edelleen siinä, että monet, jotka esittävät hakemuksen perheen yhdistämiseksi, heidän hakemuksensa käsittely pysäytetään, koska heillä ei ole mahdollisuutta esittää vaadittavia asiakirjoja ja lähetystöt käyttävät hyvin vaihtelevia menettelyitä, eikä ole kovin selvää, minkälainen oikeusvarmuus näin on ihmisille, jotka perheen, yhdistämistä anovat. Lisäparannuksia tarvitaan myös, kuten komissiokin mainitsee. Naiset, joihin kohdistuu sukupuolen perustuvaa väkivaltaa. Eli että tällaisella naisella on oikeus jäädä maahan, joka on perheen yhdistämisen kautta tullut asumaan sellaisen henkilön kanssa, joka on väkivaltainen. Eli kysymykseni komissiolle on se, miten aiotaan huolehtia siitä, että täytäntöön pannaan näitä suuntaviivoja kunnolla jäsenvaltioissa? Ja miten aiotaan valvoa jäsenvaltioiden parannustoimia, jotta todella kunnioitamme perheen yhdistämisen ihmisoikeutta. Kiitos. Niin, hyvä yksi ajankainen puheenvuoro, koska tässä otettiin esille nimenomaan täytäntöönpano, ja tämä on hyvin arkaluontoinen aihe monessa jäsenvaltiossa. Monessa jäsenvaltioissa on valtava toimivalta tällä alalla. No nyt komissio saa sitten puheenvuoron ja voi vastata tähän täytäntöönpanokysymykseen. kysymykseen. Uh, no niin, kiitoksia paljon. Nämä suuntaviivat ovat tietenkin vain suuntaviivoja. Ne ovat tällaista soft law-lainsäädäntöä ja komissiokin ottaa huomioon tietenkin olemassa olevan oikeuskäytännön asiassa ja sekin voi, sekin voi kehitystä edistää tuomioistuimesta voi tulla, siis tuomioistuimesta voi tulla lisätuomioita asia aihealueelta myöhemmin, mutta kuten totesin, meillä on nyt menossa tämä direktiivin kansallisen lain osaksi saattaminen jäsenvaltioissa. Me tarkastelemme tätä koko prosessia ja sitten kun suuntaviivoista on epäilyksiä, niin me tarkastelemme niitä sitten. Mutta nämä suuntaviivat muodostavat perustan meidän tarkastelullemme jäsenvaltioiden suuntaan, eli miten siellä direktiivi on otettu osaksi kansallista lainsäädäntöä ja kuinka sillä työ etenee tuomioistuin päätöksiä on asiasta annettu ja joitakin käsittelyjä on vireillä ja lisää päätöksiä on vielä luvassa. Eli EUn tuomioistuin on ohjaa ohjenuora meille ja sitten nämä varsinaiset ohjenuoramme suuntaviivamme ovat meidän tarkastelumme perustana. Yritämme var- varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat direktiiviä ja sitten myöskin niitä suuntaviivoja. Ja kuten totesin, nämä suuntaviivat jo esiteltiin jäsenvaltioille ja samamme palaute oli positiivista ja sen nojalta katson, että luultavasti jäsenvaltiot sitten suuntaviivat myös ottavat huomioon, mutta tätä tulemme jatkossa seuraamaan hyvin tarkkaan. Kiitoksia paljon Mrs. Schmidt, Rouva Schmidt. Ja sitten siirrytään seuraavaan asiakohtaan esityslistalla. Eli tämä on viimeinen siirtolaisuuskohta. Tässä on tämä sininen korttidirektiivi ja sen täytäntöönpano Blue Card. Ja varmastikin olette kuulleet tästä sinisestä kortista. Sehän on aika kuuluisa. Siellä direktiivi hyväksyttiin vuonna 2009 ja silloin parlamenttia vain kuultiin tästä laillisesta maahantuloasiasta. Ja sitten transpositioaika siis osaksi kansallista lainsäädäntöä. Saattamismääräaika oli vuonna 2011 ja komissio laati selontekonsa asiasta vuonna toukokuussa ottaen huomioon 2012 ja 2013 vuosien tiedot. Ja tässähän on kyse tässä sinisessä kortissa ikään kuin amerikkalaisen ää, vihreän kortin kopiosta tällaisesta löyhästä kopiosta. Eli yritettiin luoda laillisia maahantulotapoja äh, korkea pätevyystason omaaville työntekijöille. Tämä oli aika ristiriitainen aihe aikanaan. Ja tämä lainsäädäntö toimi kiinnostaa varmasti aika moniakin. Ja on mielenkiintoista kuulla, mitä komissio nyt raportoi tämän direktiivin täytäntöönpanosta, joten komissio saa puheenvuoron. Thank you, thank you very much. Perhaps you also... Kiitos, kiitos oikein paljon. Voisin lähteä liikkeelle mainitsemalla muutaman yleisemmän seikan. Kansainvälinen kilpailu osaamisesta kiristyy. EU ei yksin maailmassa pyri houkuttelemaan korkeaa pätevyyttä omaavia työntekijöitä – parasta osaamista. Kilpailemme Yhdysvaltain, Kanadan, Australian ja muiden maailmankolkkien kanssa. Hyvin hoidettu maahanmuuttopolitiikka varmasti voi auttaa siinä, että voidaan houkutella hyvin päteviä maahanmuuttajia, jotka voivat tukea talouskasvua ja kilpailukykyä. Samalla voidaan puuttua työvoimapulaan, jota on edelleen olemassa Euroopan unionissa tällä hetkellä. Tästä syystä EUn sinisen kortin direktiivi esitettiin, ja se on luultavasti tänä päivänä vieläkin tärkeämpi. Tavoitteena on helpottaa maahantuloa hyvin pätevän työvoiman osalta ja heidän perheenjäsentensä osalta. Harmonisoimalla maahantulo- ja oleskelulupasääntöihin liittyviä asioita ja tukemalla EUn sisäistä – liikkuvuutta. Ensin vähän tietoa vuonna 2012 3600 reilusti sinistä korttia myönnettiin 1100 korttia perheenjäsenille ja suurin osa sinisistä korteista myönnettiin Saksassa. Jos tämän raportin luitte, niin tämä on todella selkeä 2000 584 sinistä korttia vuodessa ja toiseksi eniten kortteja Espanjassa 461, eli näette jo miten valtava ero tässä on. Ja sitten luvut laskevat, jotkut maat eivät myöntäneet sinisiä kortteja ollenkaan. Vuonna 2013 viralliset luvut 15 jäsenvaltiosta Eurostatilta – Sinisten korttien määrä on kasvanut ainakin 12.400. Saksa jälleen on myöntänyt eniten 11 580 Ranska seuraavana 371. Mistä sitten sinisin kortin saavat tulevat? Aasiasta ensin sitten Itä-Euroopasta, Pohjois-Amerikasta, Etelä-Amerikasta – Alkuperämaat vuonna 2012 olivat lähinnä Intia 699, Kiina, Venäjä, Yhdysvallat ja Ukraina. Ja mitkä ovat raportin tärkeimmät tulokset? Ensimmäinen seikka ei ole yllätys sinänsä, kun tilastotiedot on nyt kerrottu, on se, että tilanne vaihtelee kovasti jäsenmaiden kesken. Ajatellen, miten paljon on myönnetty sinisiä kortteja. Tietenkin jäsenvaltion koko ja myös taloudellinen tilanne vaikuttaa siihen, miten paljon sinisiä kortteja myönnetään, jos taloustilanne ei salli sitä, että tulee korkeasti koulutettuja ihmisiä ulkopuolelta tai ihmisiä löytyy Euroopan unionista, niin ei tarvitse etsiä kolmansien maiden kansalaisia työvoimaksi. Tietenkin myös jäsenvaltion koolla saattaa olla merkitystä, mutta on muitakin tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa sinisen kortin myöntämiseen. Esimerkiksi se, miten sinistä korttia edistetään jäsenvaltiossa, jos hyvin pätevät ihmiset tutkivat mahdollisuuksia mennä jäsenvaltioihin ja heille tarjotaan vain kansallista järjestelmää. Tässä saattaa olla tiedon puutetta. Ja direktiivissä on myös mahdollisuuksia antaa parempia ehtoja. Ja tämä voi vaikuttaa tietenkin siihen, että kolmansien maiden kansalaiset valitsevat yhden jäsenvaltion toisten sijaan. Artiklat, joiden pohjalta jäsenvaltiot voivat tehdä poliittisia valintoja, on esimerkiksi kiintiöt se, että otetaan mukaan työmarkkinatesti tai jätetään ottamatta. Ja sitten EUn sinisen kortin määräaika. Se voi olla vuoden mittainen tai neljän viiden vuoden mittainen. Ja sitten menettelyihin liittyvät suojakeinot, miten noudatetaan palkkakynnyksiä ja niin edelleen. Eli on monenlaisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa sinisen kortin myöntämiseen. Yksi tärkeä tekijä on varmasti se, että jäsenvaltiot voivat pitää yllä rinnakkain sinisen kortin järjestelmän rinnalla kansallista järjestelmää. Tämä on toinen seikka, joka myöskin todetaan tiedonannossa. Kansalliset järjestelmät, joilla houkutellaan korkean pätevyyden omaavia maahanmuuttajia, kilpailevat sinisen kortin järjestelmien kanssa. Jäsenvaltiot voivat ylläpitää kansallisia järjestelmiä kymmenen jäsenmaata on ottanut erityismääräyksiä käyttöön laajemmin maahanmuuttopolitiikassa. Seitsemän jäsenvaltiota on esittänyt erityistoimia, joilla houkutellaan hyvin päteviä maahanmuuttajia. Joissain maissa keskitytään tiettyihin ryhmiin, tutkijoihin esimerkiksi, tai ajatellaan konsernin sisäisiä siirtoja, kuten ehkä tiedätte vähän aikaa sitten hyväksyt annettiin direktiivi, joka koskee konsernin sisällä siintyviä. Tämä voi vaikuttaa varmasti kansallisiin järjestelmiin. Ehkä kansalliset järjestelmät katoavat, kun tämä direktiivi sisäis- yritysten sisäistä siirroista – astuu voimaan. Kuten puheenjohtaja sanoi, nyt keskustelemme tutkijoiden ja opiskelijoiden direktiivistä ja tämäkin vaikuttaa kansalliseen lainsäädäntöön, joten muutoksia saattaa olla luvassa tulevaisuudessa. On olemassa tiettyjä erityisaloja, jotka on katettu kansallisen järjestelmän tiedonanto, teknologia, terveydenhoito, taituspalvelut ja niin, insinööriala. Jos verrataan sinistä korttia kansallisia järjestelmiä. Ihan esimerkinomaisesti vuonna 2013 Saksassa 11 580 sinistä korttia, vaan kansallisen järjestelmän puitteissa 11 muissa jäsenvaltioissa kansallisen järjestelmän puitteissa myönnetään enemmän lupia kuin sinisen kortin järjestelmässä. Yleisesti ottaen neuvottelut sinistä kortista olivat melko mutkikkaat koska oli tarpeen saada sopu aikaiseksi yksimielisesti ja tällä oli vaikutusta myös direktiivin sisältöön ja mahdollisuuksiin ylläpitää kansallisia järjestelmiä. Jäsenvaltiot luultavasti halusivat myöskin mahdollistaa keskinäisen kilpailun. Nyt kriisin jälkeen minusta tuntuu, että kilpailu liittyy lähinnä muihin alueisiin maailmassa ja se on otettava huomioon myös tulevaisuudessa. Joten tällä hetkellä pohdimme ongelmia täytäntöönpanossa siirtämisessä kansalliseen lainsäädäntöön rajallisiin oikeuksiin ja väliaikainen liikkuvuus. Sinisen kaartin direktiivi ei ole yhtä kiinnostava kuin Euroopan sisällä siirtymisen mahdollista väli, josta puhuttiin, kun puhuttiin yritysten sisäistä siirroista. Mitkä ovat seuraavat askeleet? Me autamme edelleen jäsenvaltioita täytäntöönpanemaan tätä direktiiviä. Me olemme järjestäneet jo tapaamisia jäsenvaltioiden edustajien kanssa yhteisryhmien yhteydessä. Viimeksi kokous oli kesäkuussa ja raportissa on myöskin esitetty näitä vaikeuksia. Me myös keräämme tietoa joistain näkökannoista, joihin olen niin hyvin puututtu tässä raportissa, kun kaikkia tietoja emme ajoissa saaneet. Tämä liittyy palkkakynnyksiin, siihen miten paljon otetaan ihmisiä vastaan, mitä kustannuksia syntyy ja niin edelleen. Tässä palaisin aikaisempaan. Tiedottaminen on hyvin tärkeää. Ja me työstämme EUn maanmuuttoportaalia, joka liittyy myös tähän sinisen kortin direktiivin. Kiitos. We have... Paljon kiitoksia, Rova Schmidt. Meillä on nyt tiedotettavana kollegoille jotka eivät olleet paikalla täällä aikana, niin Franco Frattini sen käynnisti sen Blue Card-prosessin ja nyt meillä on sitten Italian puheenjohtaja kausi jälleen, eli symmetria on taattu. Nyt pystymme tätä sinisen kortin järjestelmää arvioimaan, koska meillä on yksityiskohtaisia tietojakin käytössä. Voisin provoksoida nyt ja sanoa hieman, että tätä sinistä korttia esiteltiin tällaisena hienon eurooppalaisena vaihtoehtona äh, vihreälle kortille, mutta nyt koska luvut ovat näin pieniä, niin provosoiden kysyisin, luvut ovat todella merkityksettömiä, niin kysyisin, niin, että kun monet sinisen kortin järjestelmät ovat ristiriidassa tai törmäävät kansallisten järjestelmien kanssa ja, ja kun taloudellinen tilanne on tiukka, niin kysyisin, että Voisiko komissio analysoida sitä, että onko, ovatko nämä säästötoimet haitanneet sinisen kortin käyttöönottoa ja kun nyt törmäys kansallisten järjestelmien kanssa, törmäys oli odotettavissa joka tapauksessa, niin miten arvioitte tilannetta nyt? Ymmärtän, että hyvät kollegat, jotka ette olleet täällä paikalla silloin aikanaan, että jos, et, olisi tärkeää, että komissio auttaisi tutkimaan, pääsevätkö tämän sinisen kortin käyttäjät ikään kuin poimimaan rusinat pullasta sen käytön myötä, mutta koska nämä luvut todella ovat niin pieniä, niin enpä oikeastaan edes esitä tätä kysymystä sitten kuitenkaan. Jotkut ehdotuksistamme ovat sellaisia, että tekemistä ehdotuksista ovat varmasti mm, mietinnän arvoisia, mutta ne eivät ole toteutuneet siinä mittakaavassa kuin olimme toivoneet. Eli sitten seuraavaksi puhe, puhelistalla ensimmäinen puhuja. Kiitoksia. Kannatan tätä teidän ehdotustanne ja tätä väitettä, osittain myös tätä päätelmää, koska jos pohditaan että nämä Euroopan sosiaaliset ongelmat ovat ehkä johtaneet siihen, että olemme joutuneet olemaan kovin ennaltaehkäiseviä tämän säännöksen puitteissa. Ja haluaisin kiittää komissiota tästä kertomuksesta. Viisi vuotta nyt sitten säännöksen käyttöönoton jälkeen. Sehän täytäntöön pantiin pelkästään Euroopan mm, puitteistossa Euroopan parlamenttia pelkästään, pelkästään kuultiin. Olen ilahtunut komission esittelystä, niin kuitenkin joudun toteamaan, että olen hieman pettynyt niihin eri päätelmiin, jota tästä esityksestä on tehty. Nyt viisi vuotta myöhemmin voidaan itse asiassa todeta, että säätös, säännös on puutteellinen, aivan kuten puheenjohtaja totesitte, sanoitte, että tässä lopputulokset eivät ole merkittäviä. Ja täytäntöönpanossa voidaan huomata myöskin suuria vaihteluita, kuten myöskin tässä taulukossa, joka on kertomuksen liitteenä. Edustaja Schmidt eh, nimenomaan kertoi näistä suurista eroista, joita on olemassa – jopa vuosittain missä valinnoissa, joita voidaan tehdä, miten paljon kortteja on myönnetty yhdessä samassa maassa, koska esimerkiksi Saksassa on menty 205 1400 seuraavana vuonna. Joissakin jäsenvaltiossa taas ei ole annettu yhtä ainoata. Eli luvut ovat aivan yllättäviä, varsinkin kun tarkastellaan tällaista säännöstä, joka, joka olisi pitänyt yhtä toimimaan melko nopeasti. Eli tämä juridinen tavoite on yksinkertainen, menettelyt ovat yksinkertaistettuja. Olimme pyrkineet tasapainottamaan tilannetta ja pyrkineet estämään aivovuotoa ja lisäämään tätä kilpailua jäsenvaltioiden välillä. Kuten totesitte, niin Amerikan versio, joka toimii, joka todella aiheuttaa paljon kilpailua ja stimuloi kilpailua ja saa aikaiseksi myös taloudellista kasvua, on aivan toisenlainen. Eli lopputuloksena, aivan kuten komissio-edustaja Schmidt totesi, ensinnäkin jo johtuu kilpailevasta kansallisesta lainsäädännöstä ja toiseksi myös huonosta transponoinnista kansalliseen lainsäädäntöön. Nämä ovat ehkä ne ongelmat, joita tavallisestikin löydetään työn tieltä, mutta viisi vuotta nyt myöhemmin hyvin monissa jäsenvaltioissa jo yhden edustajan itsekin, eli Ranskan olisi pitänyt toimia enemmän. Ja valitan, se on siis päätelmäni, valitan, että komission tekemä esitys ei johda siihen, että ehdotettaisiin jotain toimenpiteitä. Siellä vaan todetaan, että no, näin se nyt menee, ei toimi. Ikävää. Tämä nyt on ihan hyödytöntä. Kuitenkin viisi vuotta on kulunut. Direktiivi transponoitu kaikissa jäsenvaltioissa. Säännös on puutteellinen ja vaali kamppailussahan oli valtavasti kysymys nimenomaan maahanmuutosta. Ja aina puhutti siitä, että se on kuitenkin erittäin kielteistä Euroopalle, joten nyt olisi voitu saada jotain myönteistä aikaiseksi ja olisin halunnut ja ehdotan sitä, että komission edustaja Schmidtille, että ilman, että tätä direktiiviä ruvetaan purkamaan, olisiko mahdollista kuitenkin nyt sitten tämän kertomuksen tai huolestuttavan kertomuksen pohjalta mahdollistaa toimenpiteitä tai ehdottaa niitä, niin minusta tämä soft law olisi parempi ehkä ottaa käyttöön jonkunnäköisiä suuntaviivoja, jotka sitten mahdollistavat sen, että voitaisiin päästä eteenpäin. Varsinkin kun komission puheenjohtaja Juncker on käsittääkseni kaikkien poliittisten ryhmien edessä painottanut nimenomaan tätä laillista maahanmuuttoa, jotta Euroopan houkuteltaisiin myös sellaisia maahanmuuttajia, joita todella tarvitsemme. Olen tyytyväinen tästä tähän kertomukseen, mutta pettynyt päätelmiin ja toivoisin, että tällainen asia voisi toimia paremmin. Ja pohdin sitä, millä tavalla sitä voitaisiin todella parantaa, tai sitten poistetaan se kokonaan. Thank you, uh, Natalie. I mean, to be fair... Kiitoksia, Natalie. Ihan nyt rehtiyden nimissä komissiota kohtaan, kuten alussakin sanoin, niin tämän keskustelun käynnistysvaihe ja meidän täytyy saada vain tiedoksemme mitä komissio on tehnyt, ja meidän täytyy informoida sitten komissiota siitä, mitä mieltä me olemme asiasta. Perusasia tässä sinisessä kortissa, joka on tullut esiin komission kertomuksessa, on se, että on olemassa kansallisia järjestelmiä koskien näitä korkean pätevyyt, korkea pätevyyttä vaativia töitä varten ja kilpailevat tämän sinisen kortin kanssa. Ja sininen kortti taas on kovinkin erilainen kuin USAn kansallinen vihreä korttia. Tässä on sosiaalisia, poliittisia ja kulttuurisia eroja, eli kyseessä on aivan kaksi erilaista järjestelmää. Eli unelma vihreästä kortista oli ihan erilainen, anteeksi sinisestä kortista oli ihan erilainen kuin vihreästä kortista, ja sen vaikutukset nyt sitten näkyvät. Komissio tässä vain raportoi sellaisia asioita, joita itsekin pidin aivan väistämättöminä. Ja nyt kun mietimme asiaa ja sitä, mitä meidän pitäisi tehdä, heitetäänkö se roska koriin ihan väistämättä, koska on itse asiassa, itse asiassa aika kiusallistakin ryhtyä, ryhtyä pelastustoimiin nyt. Niin tämä on sellainen asia, mitä jäsenten pitää täällä ryhtyä miettimään, koska muuten käy niin, että tämä on aika kallis paketti. Jäsenvaltiot tulevat tekemään sen joka tapauksessa sen roskakorin heittämisen. Täytyy nyt provosoida hieman, valitettavasti. No sitten Sipo seuraavaksi maasta, joka yrittää saada tämän sinisen kortin toimimaan. Den Satz kommentiere ich jetzt nicht mehr. No minä en kommentoi tuota viimeistä virkettä. Tuo kuulostaa myönteiseltä tuo luku, mutta sen voi nähdä toisinkin. Mutta ihan sama se, mitä minä halusin kysyä, on se, että on rinnakkain eurooppalainen sininen kortti ja kansalliset säännöt. Niin kysymys kai kuuluu, miten sininen kortti jää käyttämättä, kun käytetään kansallista lainsäädäntöä? Onko niin, että sininen ei, kosti ole houkutteleva, koska säännöt ovat niin monimutkaiset, että niitä ei kunnolla noudateta, vai onko kansallinen järjestelmä riittävän hyvä eikä tarvita sinistä korttia? Tässä yhteydessä olisi tärkeää nähdä lukuina myös se, jos toisaalta sanotaan kyllä, monet tulevat. Sinisen kortin turvin muissa maissa ei tule ketään, mutta kuinka monet tulevat muissa maissa kansallisten sääntöjen turvin. Ja toinen kysymykseni olisi, onko vertailuja siitä, miten monimutkainen sinisen kortin menettely on verrattuna kansallisiin menettelyihin? Ja minkälaiset maahantuloehdot ovat hyvin koulutettujen osalta? Aina on esitetty oletuksia, että – sinisen kortin turvin maahantulo ei ole erityisen houkutteleva. Näin on monta kertaa sanottu ja siksi meillä olisi heikompi kilpailutilanne, kun muut maat tarjoavat paremmat ehdot kuin sininen kortti Euroopassa. Eli verrattaisiin sinistä korttia kansallisiin sääntöihin, kun puhutaan korkean pätevyyden omaavista maahanmuuttajista, mutta verrattaisiin sitä myöskin muiden maiden järjestelmiin, niiden maiden, joiden kanssa me kilpailemme. Tällainen vertailu olisi tärkeää myös, jotta voidaan arvioida sitä, tulisiko meidän edelleen edistää sinistä korttia, mitä parannuksia vielä tarvitaan. Kiitos. Thank you, The next speaker is, um... Ja seuraavaksi edustaja Borghini. Thank you. Um, I've got a couple of questions within... Edustaja Jean Lambert. Kiitoksia. Minulla on muutama kysymys siitä, miten EUn delegaatiot kolmansissa maissa saavat selkeästi tästä sinisen kortin järjestelmästä tietoa. Ja minkä tyyppistä tutkimustyötä ehkäpä tehdään näiden siirtotyöläisten kanssa siitä, mitä järjestelmää he itse haluaisivat käyttää. Kysymys on siitä, että jäsenvaltiot tekevät poliittisen päätöksen, aikovatko tarjota sinisiä kortteja vai eivät. Mutta ainakin sininen kortti mahdollistaisi vapaan liikkuvuuden myös Euroopan unionin alueella. Verrattuna kansallisiin järjestelmiin, jotka hyvin usein rajoittavat henkilön käyttämään yhtä työnantajaa yhdessä maassa. Eli mitkä ovat mahdollisuuden omat näkemykset siitä, mikä järjestelmä heidän mielestään olisi hyvä, jos he saavat valita sen sijaan, että jäsenvaltiot tekevät niin, etteivät tarjoa mitään vaihtoehtoja. Ja onko sitten eroa määritelmissä? Onko kysymys erittäin pätevistä tai erittäin taitavista työntekijöistä. Jos katsotaan sitä, mitä teollisuus haluaa, niin sekään ei välttämättä ole aina ihan yksi ja sama asia. Eli ovatko nämä termit sellaisia, että ne myös tarjoavat työnantajille mahdollisuuden valita näitä työntekijöitä, joita tarvitsevat tämän puitteissa. Kiitos. Oikein hyvä huomautus. Eli sininen kortti on todella hyvä väline itsessään. Tämä oli todella hyvä tuoda esille. No niin, seuraava, seuraavat puhujat. Ensimmäiseksi se Silkiänke. Eh, grazie, una... Kiitoksia. Tämä on hyvin tärkeä aihe, kun otetaan huomioon myös se, kuka sen otti esiin, sehän lähti liikkeelle Italiasta ja sitä suuremmalla syyllä meidänkin täytyy asiaa analysoida näin julkisesti. Minun mielestäni sininen kortti ei ole toiminut. Suurin osa ongelmista on jo tässä eh, komission esityksessä kuvailtukin esimerkiksi tiedon puute, koska nimittäin kun ihmisiltä asiasta kyselee, niin sinistä kortista ei tietoa todellakaan ole tarjolla. Ja luulen, että suurin virhe tässä on ollut harkinnanvaraisuus, se, että jäsenvaltioille on annettu mahdollisuus soveltaa omalla alueellaan omia kansallisia lakejaan. Tämä minun mielestäni oli suuri virhe, koska kansalliset lait eivät aina suosi korkean taitotason omaavaa maahanmuuttajuutta. Ja kuten tuossa kollega edellä totesi, niin täytyy ymmärtää myös, minkä tyyppistä työtä ollaan teettämässä näillä työntekijöillä. Ja näissä luvuissa eivät ole mukana kaikki korkean pätevyystason omaavat työntekijät. Heillä saattaa olla jokin pätevyys, muodollinen pätevyystaso, mutta se ei silti heijastele sinisen kortin varsinaista tavoitetta. Minun mielestäni komission täytyy nyt vielä ponnistella ymmärtääkseen, miten parantaa tätä sinisen kortin järjestelmää, eikä heittää sitä pois, koska olemme kriisi tilanteessa edelleen, emmä, eikä pidä silloin heittää tehtyä työtä kaivoon. Esimerkiksi Italiassa jouduimme tekemään työtä Expon aikaansaamiseksi ja helpottamaan työntekijöiden pääsyä maamme alueelle työntekijöitä, joilla on korkea taito tai pätevyystaso ulkomailta. Ja silloin jouduimme muuttamaan tiettyjä lakeja. Eli pitäisi valita ennaltaehkäisyn tie. Se pitäisi olla tällainen rakenteellinen ratkaisu ja sininen kortti tarjoaa meille tällaisen jatkuvan menettelyn. Se tarjoaa jatkuvuuden maahantuloa ajatellen, mutta tämä ei nyt tällaisenaan toteudu, koska henkilöt tullessaan EU-jäsenvaltion e alueelle joutuvat maan oman lainsäädännön alaisiksi ja joutuvat vuosittain uudistamaan oleskelulupansa, eikä sitä aina heille uusita, jotenka silloin työntekijä, työnantaja on sellaisessa tilanteessa, että ei pysty myöskään siinä toimimaan asianmukaisesti ja sen takia korkeasti pätevät työntekijät eivät tunne houkutusta tulla Eurooppaan. Meidän täytyy ensinnäkin päästä tällaisesta hätäajattelusta eroon, koska se, että kun sinistä korttia ei käytetä hyväksi, se tarkoittaa sitä, että joka kerta joutuu etsimään erilaisia kriteereitä, jotta voitaisiin lainsäädäntöä mukauttaa kansallisella tasolla. Vaikkapa sellainen tapahtuma voi olla joku suuri maailmannäyttely, niin kuin Expo, ja sitten voidaan ajatella vaikkapa Saksaa. Siellä voidaan nähdä, että ei siellä tilanne ole niinkään työllisyys- tai työttömyystilanteeseen liitty, liittyvä valinta, se, että käytetäänkö sinistä korttia vai ei. Sinistä korttia ei käytetä monista muista syistä ei ole totta, että kaikki työttömät ovat samanlaista työtä tekeviä työntekijöitä, vaan heillä on monenlaisia erilaisia ammattitaitoja ja pätevyyksiä. Meidän täytyy laajentaa lähestymistapaamme ja ajattelutapaamme ja tukeamme. Ja minä haluaisin kysyäkin komissiolta, eikö se voisi ryhtyä soveltamaan tehokkaammin ajatusta, että harkintavaltaa maatasolla vähennettäisiin ja etsittäisiin yhtenäisiä kriteerejä korkean tason omaavien työntekijöiden maa, tänne Euroopan saamiseksi. Ja viimeisenä toteaisin vielä, että sininen korttihan liittyy myöskin kansainväliseen yhteistyöhön. Miksi ette tarkast- jos katsotte tilastotietoja, niin huomaatte, että suurin osa sinisen kortin työntekijöistä tulevat Aasiasta ja sitten myöskin Afrikasta. Se tarkoittaa sitä, että meillä on erilainen suhtautuminen näihin maihin. Eli sininen kortti tarjoaa meille mahdollisuuden myöskin tutkia muita politiikan aloja, ei pelkästään siirtolaisuuspolitiikkaa, vaan ulkopolitiikkaa, kansainvälistä yhteistyötä. Minkä takia Afrikasta tulee hirvittävän vähän korkean tasoisia työntekijöitä tänne Eurooppaan? Nimittäin, ja sen sijaan meillä saattaa olla esimerkiksi kotityöntekijöinä, kotiapulaisina monenlaisia korkeasti päteviä työntekijöitä, mutta he eivät käytä hyväkseen sinisen kortin luomia mahdollisuuksia. Sen takia pyytäisin, että komissio todellakin pate, paneutuisi tähän aiheeseen vielä terävämmin ja antaisi sille sen ansaitsemaa lisäarvoa. Kiitos. Kiitoksia Cecilia. Ihan kuin tässä ei tarpeeksi jo olisi, niin uskoisin, että, että tuossa komission kertomuksessa kyllä luodaan yhteys lähittävien maiden ja sinisen kortin myöntämisen, myöntävien maiden välille. Mutta kiitos, että kerroit vielä lisätietoja tähän asiaan liittyen. No sitten Anna Gomez seuraavaksi. Niin, minä halusin vain sanoa, että ole epäilystäkään siitä, että sinistä kostia ei käytetä enempää siksi, että Euroopassa on kriisi valloillaan. Monien maiden ei tarvinnut lähteä rekrytoimaan EUn ulkopuolella, kun täällä on riittävästi mahdollisuuksia löytää päteviä ihmisiä EUsta. Ajattelen omaa maatani Portugalia. Meiltä viedään kaikkein pätevimpiä virkamiehiä, ammattilaisia toisin EUn maihin, erityisesti Saksaan ja yhdistyneeseen kuningaskuntaan terveysalalla esimerkiksi. Tai norjalaiset esimerkiksi tulevat rekrytoimaan huippuosaajia säännöllisesti Portugalista. Voidaan sanoa, että tämä on hyvä asia, mutta toisaalta hyvin huono ja kielteinen asia, ja sillä on valtavia vaikutuksia kehitykseen maassa itsessään. Sinisen kortin oli tarkoitus houkutella – ulkopuolelta EU-hun tekijöitä. Ja se oli tarpeen, mutta jos ajatellaan, miten kehitys on nyt kulkenut EU-ssa, niin tilanne on muuttunut toisenlaiseksi. Ja olisin kysynyt komissiolta, miten komissio näkee yhteyden tämän kauhean talouskriisin vaikutukset ja se, miten eriarvoisia alueita on EU:ssa, sitä ei voida nähdä erillisenä asiana. Ja kysyisin myös, <clears throat> kuinka pitkälti nyky sinisen kortin järjestelmä helpottaa kolmansien maiden aseman laillistamista, kun kolmansien maiden kansalaiset tulevat EU-maihin, ovat hyvin päteviä pitkälle koulutettuja, heitä voitaisiin käyttää, heidän osaamistaan voitaisiin käyttää, jos se tunnustettaisiin. Ja voivatko he olla ehdolla sinisen kortin käyttäjiksi? Ajattelen omaa maatani, Portugalia. Meissä on paljon, meillä on paljon ukrainalaisia ja muiden maiden kansalaisia, muita ihmisiä, jotka ovat hyvin päteviä ja jotka tekevät töitä, jotka eivät ollenkaan vastaa heidän koulutustaan, koska heidän tutkintojaan ei tunnusteta. Auttaisiko sininen kortti tämän pätevyyden tunnustamisessa, kun ajatellaan, että ihmiset tulevat muista syistä pakolaisina ja niin edelleen? Voisivatko he käyttää sinistä korttia ja sitä kautta saada pätevyyden tunnustettua? Lopuksi vain omassa tapauksessani, oman maani tapauksessa sinisen kortin täytäntöönpanoa tärkeämpänä. Pidän tärkeämpänä muita asioita, niin kutsutun kultaisen viisumin kysymystä. Kyse on toisenlaisista ihmisistä, eikä tilanne ole kovin hyvä tällä hetkellä. Toivoisin, että komissio tutkisi vähän enemmän tämän viisumipolitiikan karmivia vaikutuksia, kun sillä tuodaan rikollisuutta EUn alueelle. Pidetään kiinni nyt kuitenkin sinisestä kortista. Kun se tuli voimaan vuonna 2011 vasta, niin komission aika vaikeata asettaa asiaa kontekstiin näiden säästötoimien ulkopuolella ja arvioida tilannetta, koska direktiivi on laadittu ja on voimassa keskellä kriisiä. No, seuraavaksi Samaio sinisen kortin järjestelmän ongelma on nimenomaan, että se kattaa vain nämä hyvin pätevät työntekijät. Meidän Ruotsissa toinen järjestelmä. Vuonna 2008 hyväksymme uuden lainsäädännön, joka sisälsi sekä nämä korkeakoulutetut että matalasti koulutetut. Kun sininen kortti sitten tuli käyttöön, niin se selkeästi huononsi sitä lainsäädäntöä, joka meillä jo oli. Ja se voi tietysti olla yksi niistä syistä, miksi Ruotsi kuuluu niiden maiden joukkoon, joissa on esitetty, ei ole esitetty yhtään sinistä korttia. Mutta tietysti sitten eh, tämä määrä, joka meille on tullut on, tämä, mutta on suurempi kuin monissa muissa maissa. Ja jos katsotaan taulukkoa kolme ja katsotaan tuota vertailua näiden korkeakoulutettujen työllistämisessä, niin Minun mielestäni meidän tulisi toimia niin, että huolehdimme siitä, että meillä on lainsäädäntö, joka kattaa kaiken työvoiman. Ei pelkästään korkeakoulutettuja eikä tutkijoita tai opiskelijoita, vaan tulevaisuudessa meillä täytyy olla lainsäädäntö, joka kattaa kaikki, kaikenlaisen työvoiman. Yksi niistä ongelmista, joka me otimme esille silloin, kun sininen kortti ylipäätään tuli, oli se, että se on aika egoistinen tyyli EUlta poimia vain rusinat pullasta ja ottaa pelkästään korkeasti koulutettuja maahan, eikä muita. Varsinkin jos pohditaan sitä, että mikä on kehityspotentiaali näille köyhille maille maailmassa tässä maahanmuutossa. Se auttaa paljon enemmän kuin ne rahat, joita lähdetään kehitysavusta. Eli se on tärkeää koko maailman kehityksessä, että meillä on avoin järjestelmä, joka koskee työvoiman maahanmuuttoa. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Lopez Aguilar. Claude, I was going to make a question to the committee. Kiitoksia, Claude. Halusin esittää komissiolle kysymyksiä. Ne liittyvät oikeastaan siihen, mitä Anna Gomez esitti tuossa edellä, koska tiedättehän, että olemme seuranneet tätä negatiivista asennetta, jota harjoitetaan siirtolaisuutta kohtaan jo vuosien ajan. Ja tämä 2009 vuoden direktiivi on kattanut juuri ne vuodet, joina Euroopan unioni on kärsinyt pahimmasta kriisistä koskaan sen historian aikana, joten kysymys kuuluu nyt, että jotta tämä direktiivi olisi tehokas, niin paljon on opittava. Yksi niistä on se, että tämän direktiivin tarkoituksenahan oli imeä Kork ikään kuin houkutella korkeasti päteviä muuttajia EUn ulkopuolelta, ikään kuin aivovuotoa edistää tällaiseen taloudelliseen maasta pakoon tai maasta karkoitukseen. Eli korkeasti pätevät tekniset työntekijät tai muiden alojen työntekijät, yliopistotittelin omaavat henkilöt, erityisesti Etelä-Euroopan maista, olivat tässä kohteena. No, Anna mainitsi Portugalin ja minä viittaan Espanjaan. Meiltä on joutunut satoja tuhansia lähtemään taloudelliseen maanpakoon. Monet heistä ovat korkeasti koulutettuja ja yhdistynyt kuningaskunta ja Saksa ovat kohdemaita yleensä. Ja haluaisinkin komissiolta, että se nyt hieman vertailisi kolmansien maiden kansalaisten jotka käyttävät sinisiä, sinistä korttia, niihin lukuihin, minkälaisiin töihin heitä on osoitettu tai kutsuttu tai, tai otettu. Ja sitten haluaisin, että vertailtaisiin niiden henkilöiden lukuja ja pätevyystasoja, jotka ovat muuttaneet jonnekin muuhun jäsenvaltion Euroopan sisällä. Olisikin mielenkiintoista tietää paremmin, saada tietää paremmin näitä vertailulukuja. Ja se antaisi myöskin innoitusta mielialan muuttamiseksi koskien tätä laillista maahanmuuttopakettia, jota seuraava Junckerin komissio viisivuotiskaudellaan tulee käsittelemään. Niin, kiitoksia. Eli halusit hieman suunnata katseita tulevaisuuteen tämän aiheen osalta. Seuraavaksi Verja. Euh. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Monikin asia on jo sanottu ja varmaankin voidaan hyvin pitkälti olla samaa mieltä useista kysymyksistä käsittääkseni kuitenkin on yksi asia, josta emme ole samaa mieltä. Se on se, että olisimme muka pettyneitä näihin päätelmiin. Minä sanoisin, että ne olivat kyllä ennakoitavissa ihan alusta lähtien. Nyt jo usean vuoden e, Euroopan unioni laajentaa näitä eri statuksia. Ja voidaan katsoa esimerkiksi Saksaa. Jos ymmärsin hyvin, niin sinisiä kortteja on lisätty, mutta se kansallisen perinteisen järjestelmän kustannuksella. Eli mitään suuria yllätyksiä tässä suhteessa ei ole. Että on tuolta sitten rakentavia, niin minua järkyttää, mutta en ole mitenkään yllättynyt näistä alkuperämaiden tilanteista. Minun mielestä meidän tulisi tätä puolta työstää. Meidän tulisi katsoa, Tiettyjä, jäsen, tiettyjä valtioita, varsinkin naapuruusalueella Välimeren eteläpuolella, katsoa näitä niin sanottuja liikkuvuussopimuksia ja sitten taas palautussopimuksia, millä tavalla ne toimivat suhteessa niihin. Kun nämä lueta näitä liikkuvuussopimuksia, niin nähdään, mitä ne kriteerit niissä ovat. Ne, on, ne ovat nimenomaan niitä, jotka löytyvät näistä sinistä korteista. Minun mielestäni me voisimme työskennellä yhteistyössä joidenkin valtioiden kanssa. Erityisesti tunnen Tunisian tilanteen ja olen tavannut sieltä useita henkilöitä. Ovatpa sitten kyseessä vaikkapa kansalaisjärjestöt tai ammattiyhdistysliikkeet. Ja minusta meillä olisi kovasti opittavaa ja näin voitaisiin sitten johtaa siihen, tai olisi mahdollisimman paljon johdonmukaisuutta tässä asiassa. Mukaan lukien myös Euroopan edustusta, jolla on varmaan myöskin omat ajatuksensa asiasta. Toinen asia, joka mielestäni, mielestäni on huomattava, kun puhutaan aivovuodosta Kanadaan, Australian ja Yhdysvaltoihin, niin Afrikan maissa aivot myöskin matkustavat nimenomaan näihin maihin. Miksi? Siitä syystä, että Euroopan unionin ovet ovat heille kiinni, mukaan lukien opiskelijoille, ja näin he menevät muualle. Minusta meidän täytyisi tehdä paljon työtä, että ymmärrettäisiin koko tämän järjestelmän toimivuus. Ilman mitään illuusioita, mutta kyllä tässä on aika paljon työtä vielä on tehtävänä. Thank you very much. Um, next. Kiitos paljon. Ja sitten seuraavaksi edustaja Lausten. Mm, Aitäh, herra esimies. Mä pääkin eesti Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Puhun Viroa. Olen erittäin ilahtunut siitä, että edustaja Gomes otti esille tämän asiayhteyden ja laajentain sitä ja otti esille myös ne olosuhteet. Kun puhutaan esimerkiksi maista, joissa palkkataso on huonompi ja ihmiset muuttavat, varsinkin asiantuntijat, Euroopan unionin sellaisiin maihin, joissa palkat ovat korkeammat. Ja tässä yhteydessä minua kiinnostaa se, että onko komissio pohtinut sitä, että tätä sinisen kortin järjestelmää täydennettäisiin niin, että Suosittaisin näiden asiantuntijoiden siirtymistä nimenomaan niihin maihin, joista aivovuoto on suurta. Esimerkiksi minun kotimaastani Virosta niin on paljon asiantuntijoita siirtynyt Pohjoismaihin. Esimerkiksi oma yliopistoni on kouluttanut 40 miljoonalla asiantuntijoita, jotka nyt työskentelevät Pohjoismaissa saavat kaksi-kolme kertaa korkeampaa palkkaa ja meillä taas on lääkäripula. Sama koskee tekniikan puolella työskenteleviä asiantuntijoita. Siitä syystä olisi oikein hyvä asia, jos tämä sinisen kortin politiikka myöskin suuntautuisi kilpailukyvyn nostamiseen niin, että Euroopan unionin sisällä eri maiden kilpailukykyä voitaisiin tukea ja juuri nimenomaan niiden kilpailukykyä, jotka tarvitsisivat enemmän koko Euroopan unionin tukea jotta nämä saisivat itselleen kolmesta maista asiantuntijoita. Tietysti meillä on myös maan sisäinen ohjelma, mutta meidän perusongelmamme on se, että me emme kykene maksamaan kolmansien maiden asiantuntijoille sellaista palkkaa, mitä Saksa tai Englanti vaikkapa kykenee. Thank you very much that... Paljon kiitoksia. Tähän päättyi sitten puhujakierros ja nyt sitten Rova Schmidt voi pitää loppupuheenvuoron. Jos haluatte ottaa joitakin erityiskysymyksiä esille, jotka tässä teille esitettiin, tiedän, että monet ovat vaikeita vastata, mutta kuitenkin. Si, monsieur le président, je, je vais m'exprimer en français. Um, pour... Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, aion ilmaista itseäni ranskaksi. Miksi direktiivi oli saanut aikaiseksi niitä tuloksia, on tarvittu, niin onpa siihen kyllä on vaikea vastata. Olemme analysoineet tätä taloudellisten indikaattoreiden pohjalta mutta itse asiassa lopputulos on aika kesinen, kun katsotaan vaikkapa työllisyyttä ja työttömyyttä. Ja nämä luvut ovat omakon matalia, kuten näette. Tämän lisäksi olemme tarkastelleet niitä jäsenvaltioita, jotka asettavat kiintiöitä taloudellisille pakolaisille, ja tässäkin suhteessa on vaikea tehdä johtopäätöksiä, koska kiintiöt usein asetetaan sen tarpeen pohjalta, että tarvitaan maahanmuuttajia työttömyystason pohjalta ja niin edelleen. Mutta johtopäätösten tekeminen on tässäkin suhteessa siis erittäin vaikeaa. Ja alustuksessani mainitsin jo tietyt näkökohdat, eli sen, että meidän täytyy katsoa sitä, mitkä ovat ne kansalliset järjestelmät, jos ne ovat houkuttelevampia, mutta myös tässä suhteessa tuon kertomuksen liitteenä on taulukko, jossa kerrotaan, kuinka paljon on annettu kansallisia lupia, kuinka paljon sinisiä kortteja. Ja on erittäin vaikea tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Myös tässä suhteessa valitettavasti siis tänä päivänä en kykene antamaan vastauksia, vaan aiomme jatkaa tilanneanalyysiamme. Itse asiassa on jo tehty todellakin IMN Euroopan maahanmuuttoverkon kautta tutkimus siitä, millä tavalla näitä korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia voitaisiin houkutella alueellemme. Ja se antaa jonkun verran vastauksen, mutta ei, ei varmastikaan kaikkia. Lisäksi voidaan katsoa sitä, millä toimialoilla nämä sinisen kortin haltijat työskentelevät. Ja siitäkin on vaikea tehdä päätelmiä, kun lukumäärät ovat näin pieniä ja jos jäsenvaltiot eivät tarjoa meille tilastoja, niin homma on kyllä vähän vaikea hoidettavaksi tämänhetkiset luvut, no niin, nekin hävitin. 133 henkilöä, jotka ovat tulleet paikalle insinööreinä ja tiedemaailman edustajana ja 106 hallinnon. Se ei kuitenkaan ole kovin mm, kuvaavaa, koska meillä ei ole tietoa kaikesta. Kertomus siis saattaa kyllä olla hieman pettymys koska kaikki oli vielä työstetty ja lähitulevaisuudessa työstämme vielä enemmän sitä, varsinkin jäsenvaltioiden tilannetta, täytäntöönpanoa ja vaikutusta, mutta tilanne ei ole aina suinkaan helppo hoidettavaksi. Ja kuten edustaja Grisbeck totesi, niin meidän täytyy myös korottaa sitä, mikä merkitys sillä on, että Euroopan unioni olisi houkutteleva. Tässä, tässä yhteydessä mainittiin myös se, että sinisen kortin järjestelmä on täytäntöpantu huonosti ja mahdollistettiin ehkä se, että voitaisiin uudelleen tarkastaa direktiiviä. No te tiedätte aivan hyvin, että direktiivin uudelleenmuokkausta ei suinkaan tehdä yhdessä yössä. Ja käsittääkseni meidän tulisi nyt katsoa, mitkä ovat ne puotteet, mitä tulisi työstää, sen perusteella ryhtyä työskentelemään ja katsoa sitä, miksi jossain se valtiossa annetaan lisää enemmän sinisiä kortteja kuin muissa, liittyykö se maan kokoon tai johonkin muuhun Näitä pohdintoja voidaan tehdä, jotta voitaisiin paremmin analysoida tätä vaikutusta ja katsoa, mitkä ovat ne puutteet, joita direktiivillä on, joita meillä tällä hetkellä on, ja mitkä ovat parhaat lähestymistavat tulevaisuudessa. Aivan kuten komission puheenjohtaja Junckerkin korosti. Paljon kiitos. Kiitoksia. On todella häkellyttävää, että jäsenvaltioilta ei saada tietoja asiasta ja meidän mielestämme kun meidän valiokunnallamme on suorat yhteydet jäsenvaltioihin, niin me yritämme tehdä tätä työtä ja komissio ei näitä tietoja saa. Kiitoksia Rova Schmidtille tästä maratonista kaikki, ja paneutumisesta kaikkiin näihin osa-alueihin ja kiitos paljon kollegoille hyvästä keskustelusta. Kuten totesin jo edellä, tämä on vasta keskustelun avaus ja kaikilla näillä kolmella alueella on tulevaa kehitystä sitten luvasta, luvassa sen mukaan, mitä me täältä parlamentin puolelta komissiolle tarjoamme. Seuraava asiakohta on sitten komission esitys tällä kertaa herra Nielsen, nimittäin komissio laatii kaksi kertaa vuodessa Schengen-aluetta koskevan kertomuksen ja viimeisin kertomus kattaa aikakauden marraskuusta 2013 äh, mm, huhtikuuhun 2014. Tämä voi kuulostaa aika kuivalta, mutta viimeisen kolmen neljän vuoden aikana Schengenin toiminta on ollut tälle, tälle äh, valiokunnalle aivan keskeinen kysymys ja meidän päätöksenteossamme turvallisuuskysymykset Schengenin alueella ja sisärajakysymykset ovat olleet aivan äärimmäisen tärkeässä asemassa. Eli asiat, jotka olivat aika maallisia aikaisemmin, ovat tulleetkin aika kriittiseksi, kriittisen tärkeiksi ja me valiokuntana olemme äärimmäisen tärkeässä asemassa päätöksenteon edistämisessä tällä alalla, joten seuraavaksi sitten puheenvuoro tai ensimmäinen puheenvuoro komission edustajalle Nilsenille. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, että komissio kutsuttiin esittelemään tämä kertomus. Kuten sanoitte, pyrimme esittämään tämän kahdesti vuodessa, jotta voimme antaa kokonaiskäsityksen Schengenin alueen toiminnasta. Schengenin terveystarkastus ikään kuin, jotta voidaan säännöllisesti tunnistaa, onko erityisiä ongelmia tai jännitteitä toimielinten välillä tai jäsenvaltioiden välillä. Eli säännönmukaisesti päästään keskustelemaan tällaisista ongelmista ja löytämään yhteisiä ratkaisuja. Kuten sanoitte, tämä on viides kertomus ja neuvosto on aina ottanut tämän neuvoston käsittelyyn. Parlamentti ei aina ole halunnut tätä käsitellä, joten pidän tervetulleena, että pääsen esittelemään tämän myös parlamentissa. Ihan lyhyesti tässä pyritään kattamaan muutamia seikkoja. Ensinnäkin antamaan jonkinlainen käsitys tilanteesta ulkorajoillamme, käyttää mahdollisimman ajankohtaista tietoa siltä kaudelta, jonka kertomus kattaa. Toiseksi antaa tietoa siitä, miten jäsenvaltiot täytäntöpanevat lainsäädäntö, erityisesti sitä, joka koskee ulkorajojen valvontaa ja sisäisten rajatarkastusten poistamista. Ja kolmanneksi antaisimme yleiskuvan muista aloista, jotka liittyvät Schengenin lainsäädäntöön, politiikan kehittäminen, täytäntöönpano – kuten esimerkiksi viisumipolitiikka, siis kaksi viisumitietojärjestelmä tai palauttamispolitiikka esimerkiksi. Joten yhteenvedonomaisesti keskeisimmät asiat viidennestä kertomuksesta, mitä tilanteeseen tulee, laittomien rajanylitysten määrä ja niin edelleen, viittaisin keskusteluun, jota kävitte eilen – seurannasta Välimeren erityistyöryhmän Task Forcein työstä. Me näemme nyt, että siirtolaisuuspaine tulee keskiseltä Välimereltä Italian ja Maltan suuntaan. Tuosta aiheesta puhuttiin eilen, en puhu siitä sen enempää. Muiden ulkorajojen osalta asiat ovat verrattuna keskisen välimereen ja aikaisempiin vuosiin. Tilanne on melko vakaa määriä on melko vähän ja paine on vähenemään päin erityisesti Länsi-Balkanin osalta. Pyrimme myöskin antamaan käsityksen tilanteesta Schengen-alueella. Se on tietenkin haaste, ottaen huomioon, että kyse on alueesta, jolla ei ole sisärajatarkastuksia. Olemme tehneet jo pitkän aikaa Frontexin kanssa yhteistyötä, jotta voisimme kehitellä tietoja – siitä, miten pitkälti kolmansien maiden kansalaiset, joilla ei ole oikeutta jäädä Schengen-alueelle, liikkuvat jäsenvaltioiden välillä. Vähän edistystä on saatu aikaiseksi, mutta tarvitsisimme jäsenvaltioilta vähän enemmän tietoa, että Frontex voisi analysoida tätä vähän paremmin ja antaa meille käsityksen siitä, miten tämä liikkuminen toimii Schengenissä. Tämä on melko tärkeä asia ymmärtää, jos ajatellaan Schengenin kokonaisvaltaista toimintaa. Mitä tulee Akin täytäntöönpaneon, jos ajatellaan sisärajoja, niin tällä kaudella jäsenvaltiot palauttivat väliaikaisesti sisärajan valvonnan Puolassa kahden viikon ajan yhteydessä silloin, kun järjestettiin YK konferenssi ilmastonmuutoksesta ja toiseksi Alankomaissa myös kahden viikon ajan ydinturvallisuushuippukokouksen vuoksi. Ja juuri raportointikauden ulkopuolella myös Belgia kuudeksi päiväksi kesäkuun alussa tämän teki G7 huippukokouksen takia. Aivan oikein tieto annettiin komissiolle etukäteen ja tietoa annettiin julkisuuteen ja muille jäsenvaltioille. Ja ainakin Puolan tapauksessa meillä on myös raportoitu vielä tarkastusten tuloksista, joten kaiken kaikkiaan ei ole tarvetta kiistää mitään näistä tapauksista. Mitä sitten tulee mahdollisiin valituksiin tai rikkomuksiin jäsenvaltioiden puolelta? Lähinnä katsomme poliisi rajatarkastuksia sisäisten rajojen raja-alueilla. Kuten tiedätte, ne ovat sallittuja kunhan ne eivät ole samantapaisia kuin rajatarkastukset. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joissa kuulumme kansalaisilta valituksia, kun heitä on tarkastettu matkojen yhteydessä. Myöskin on katsottu mahdollisia esteitä sisärajoilla, esimerkiksi kun siellä ylitetään, ylitetään rajoja. Jos siellä vähennetään nopeutta esimerkiksi, niin se voi olla sitä varten, että siellä on infrastruktuuria paikalla, mutta se ei saa tapahtua siksi, että siellä on raja. Me tutkimme nyt viittä jäsenvaltiota tällä hetkellä tällaisien valmistelevien toimien osalta. Mitä muodollisiin rikkomusmenettelyihin tulee, meillä on vain yksi avoinna. Se kohdistuu jäsenvaltion jossa puhutaan Schengenin sisäisistä lennoista, jossa on esitetty lentoliikenteen ähm, vastuukysymyksiä, jotka yleensä koskevat vain ulkorajojen yli meneviä lentoja. Meillä on myöskin kolme tapausta avoinna, jotka koskevat perusoikeuksien kunnioittamista ulkorajoilla – more related to um, issues um, Ja toinen kysymys, joka liittyy vapaaseen liikkuvuuteen ja jonottamiseen ulkorajoilla. Nämä kysymykset ovat avoinna tällä hetkellä. Muut kysymykset, jotka on mainittava, kun katsotaan asiantilaa tällä hetkellä, toteamme, että neuvosto ei ole vielä tehnyt päätöstä poistaa Romanian ja Bulgarian osalta sisäisiä rajatarkastuksia. Komissio haluaa toistaa tukensa neuvostolle, että hyväksyttäisiin nämä maat, jotka ovat täyttäneet kriteerit. Mutta tämä on neuvoston käsissä. Ja sitten muita tärkeitä kysymyksiä. Me olemme sisäisesti komissiossa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa lähteneet valmistelemaan uutta Schengenin arviointimekanismia, josta päätettiin syksyllä 2013 uusi oikeudellinen väline on voimassa, mutta käytännössä sitä käytetään 27. marraskuuta alkaen tänä vuonna. Tähän mennessä on hyväksytty monivuotinen ohjelma, jossa esitetään aikataulu sille, mitä maata arvioidaan minäkin vuonna vuosista 20, vuodesta 2015 vuoteen 2019. Ja lisäksi on hyväksytty tällainen standardilomake kyselylomake, joka kattaa kaikki Schengenin akin alat. Seuraavana askeleena hyväksytään vuosittainen ohjelma, vuosiohjelma vuodelle 2015, eli yksityiskohtaisemmin viiden jäsenvaltion arviointi, joka on suunniteltu ensi vuodelle. Myöskin arviot, johon liittyy ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia, jotka voivat kohdistua mihin jäsenvaltion tahansa, ja ainoastaan yhtenäistä viidestä. Ja vuosittaisessa ohjelmassa mukana ovat Frontexin, Europolin ja perusoikeusviraston tiedot. Ja tämän kautta voidaan hyväksyä vuosittain vuosiohjelma tämän vuoden syksyllä. Muut kertomuksen asiat, en halua puhua niinkään yksityiskohdista. Me annamme yleiskäsityksen siitä, miten viisumitietojärjestelmä toimii ja Schengenin tietojärjestelmän toinen versio, mitä tulee vissiin, niin ensimmäinen huhtikuuta 6,7 miljoonaa visumihakemusta oli käsitelty yhdessä. Siirtymäkausi on syksyllä ja silloin jäsenvaltioiden pitäisi visistä tutkia, kun ihmiset ylittävät ulkorajan sormenjälkitiedot. Lokakuusta 2014 olemme muistuttaneet jäsenvaltioita tästä tässä kertomuksessa. Katsomme vähän myös, missä ollaan viisumin vapautus- ja helpotusjärjestelmien osalta, ottaen huomioon, että tilanne Länsi-Balkanilta tulevien turvapaikanhakijoiden osalta on edelleen ongelmallinen. Me valvomme tilannetta edelleen. Muuten en puhu enemmän yksityiskohdista, mutta totta kai olen käytössänne, jos teillä on kysymyksiä tai haluatte lisätietoa. Seuraava kertomus, kuudes kertomus esitetään tämän vuoden marraskuun lopussa. Paljon kiitoksia Nielsenille uusille jäsenille tiedoksi, että tämä on todellakin tällainen kaksi kertaa vuodessa tapahtuva terveystarkastus Schengenin osalta. Ja turvatarkastukset ovat olleet todellakin todellinen testi tälle valiokunnalle ja parlamentille, koska siinä katsotaan, että ovatko nämä turvatarkastukset välttämättömiä ja toimivatko ne. Ja toinen asia on se, että kun teemme tätä kartoitusta, kuten eilen mainitsin, niin me katsomme aina, että kenellä jäsenellä on kiinnostusta mihinkin aihealueeseen Schengenin osalta. Tietyt henkilöt ovat olleet esittelijöinä ja niin edespäin. Ja siihen, siinä yhteydessä Coelho ja Lopes Algeralar näyttäisivät olla, olevan erityisen kiinnostuneita näistä asioista, joten he saavat ensin puheenvuoron tästä aiheesta. Coelho ensin siis. E, Paljon kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota kuulemastamme raportista. Se on mielestäni oikein hyvä, oikein hyvin laadittu. Tietysti kaikkien meidän täytyy suojella Schengenia erityisesti tällä hetkellä, kun kun populistisemmat voimat pyrkivät hyökkäämään henkilöiden vapaata liikkuvuutta vastaan. Eli meidän täytyisi todellakin suojella Schengeniä ja sitä pitäisi arvioida systemaattisesti asianmukaisesti. Täytyy ymmärtää, mikä toimii ja mikä ei. Ja sitten korjata asioita sen mukaan. Sen perusteella, mitä kuulimme komissiolta, haluaisin ottaa esille neljä asiaa. Ensinnäkin sisärajatarkastukset, sisärajavalvonta. Mielestäni meidän täytyy hyväksyä se seikka, että mainitut maat, Puola, Alankomaat, Belgia, ovat niitä maita, joissa käytetään menettelytapoja kohtuullisella tavalla. En usko, että tämä on ikään ristiriitainen asia. Enemmänkin olemme huolissamme laittomista rajatarkastuksista sisärajoilla. Uskon, että komissio on käynnistämä menettely, joidenkin maiden kohdalla on aivan oikeutettu ja sitä pitäisi jatkaa. Toiseksi haluaisin onnitella komissiota siksi, että olette tukeneet parlamentin kantoja Romaniaa ja Bulgariaa koskien. Meidän täytyy päästä eroon näistä täysin perustelemattomista umpikujatilanteista ja varmistaa, että nämä kaksi maata pääsevät Schengen-alueeseen mukaan. Ja kolmanneksi olin todella iloinen huomatessani, että on saavutettu suuria edistysaskeleita uuden Schengenin arviointimekanismin käyttöönoton suhteen. Toivottavasti komission seuraavassa kertomuksessa saadaan vieläkin tarkempaa ja, ja mm, johdonmukaisempaa tietoa siitä, miten Schengenin niin arviointimekanismia pannaan täytäntöön ja Schengenin järjestelmää itse, itsessään. Tämä uusi arviointimekanismi on sellainen asia, jonka pitäisi lisätä luottamusta Schengeniin ja Schengenin perustaan. Vain hyvään arviointimekanismiin perustuen voimme todellakin luottaa, rakentaa luottamusta itse Schengeniin. Ja haluaisin onnitella komissiota myös siitä, mitä he sanoivat, nimittäin nämä yllätystarkastukset tai vierailut ovat olemassa siitä, että komissio pitää kynsin ja hampain kiinni tästä yllätystarkastusjärjestelmästä. Nehän olivat siellä alkuperäistekstissä ja olen todella iloinen siitä, että näitä yllätystarkastuksia ei rajoiteta vain niihin maihin, jotka tarkastetaan tänä vuonna, vaan että se voi, ne voivat osua minkä tahansa jäsenvaltion kohdalle. Niiden tarkoituksenhan on paljastaa tilanteita, joissa Schengen-sääntöjä ei noudateta. Eli minusta tämä on oikein hyvä lähestymistapa komission puolelta ja haluan onnitella komissiota siitä. Kiitos. Carlos Kiitos paljon Carlos ja sitten Juan seuraavaksi. Thank you, Claude. I do think too. Kiitoksia, Claude. On oikein hyvä asia, että kaksi kertaa vuodessa komissiolta kuulemme tämän Schengenin arviointikertomuksen arvion siitä, millä tavalla se on toiminut. Yksi kaikkein tärkeimmistä ja arvokkaimmista asioista, joita Euroopassa prosessissa on. Vaalikampanjassa me olemme useat meistä korostaneet sitä, että Euroopan unionin ajatus ei ole pelkästään euro eikä sisämarkkinat, vaan kysymys on vapaasta liikkuvuudesta, kansalaisten oikeudesta muu liikkua vapaasti. Mutta meidän on pitänyt myös usein muistuttaa siitä, että Schengen, joka on yksi kaikkein tärkeimpiä arvoja koko Euroopassa prosessissa, Schengen ei tarkkaan ottaen ole Euroopan unionin ulkorajat. Jotkut tärkeät jäsenvaltiot eivät ole edes mukana, yhdistynyt kuningaskunta. Jotkut ei-EU-alueet ovat Schengenissä. Haluaisin siis edelleenkin korostaa Romanian ja Bulgarian asemaa, jotka ovat tärkeitä Euroopan unionin jäsenvaltioita, joilla ei ole täysin arvoisen jäsenen asemaa koska yksimielisyyteen ei ole päästy neuvostossa. Meidän tulisi varsinkin osoittaa sormella niitä jäsenvaltioita, jotka ovat siitä vastuussa. Bulgaria, Romania ja monet ovat tehneet kyllä kotiläksynsä. On sääli, että näin vielä ei tapahdu. Meidän tulisi auttaa ja tukea tässä Euroopan parlamentin puolelta – Meidän tulisi tukea komissiota tässä kysymyksessä, mutta haluaisin myös kuulla komissiota kommentteja siitä, millä tavalla ne EUn ulkopuoliset valtiot, jotka kuuluvat Schengenin, toimivat. Mikä tilanne siellä on? Täyttävätkö ne vaatimukset? Kuten ne, jotka loivat Schengenin alun perin. Ja erityiskommentti myös Sveitsin kansanäänestyksestä, joka johti keskustelun viime maanantaina täällä parlamentissa. Viimeisenä maanantaina edellisen toimikauden aikana ilmeisesti puhuja tarkoittaa. Ja mikä on tilanne ja mikä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 Schengenin alueen toimintaa koskeva komission kertomus osoittaa, että Dublin kakkosessa ja kolmesessa on yksipuoliset epäreilut säännöt, jotka haittaavat Välimeren alueen maita. Keskinen ja itäinen Välimeri ovat maahantuloreittejä, joita useimmat siirtolaiset laittomat siirtolaiset käyttävät, jotta he pääsisivät ylittämään Schengenin rajoja. Mutta kun puhutaan laittomasta oleskelusta, niin useimmat tapaukset tulevat Ruotsista, Saksasta, Ranskasta ja Belgiasta. Kertomuksessa ihan selkeästi osoitetaan, että suurin osa laittomista maahanmuuttajista – eivät päädy sinne, missä ulkoraja ylitetään, vaan he matkustavat edelleen muihin Schengen-maihin. Nykysäännöt Dublinin kakkosesta ja kolmosesta johtavat siihen, että laiton maahanmuutto lopulta kuormittaa niitä maita, joihin laittomat siirtolaiset tulevat Italiaa ja Kreikkaa. Näistä tulee ikään kuin ukkosen johdattimia, jotka suojelevat pohjoista Eurooppaa ilman, että näille maille annetaan riittävät budjettivarat käyttöön, jotta ne maat, joihin ensin tullaan, voisivat pärjätä tämän paineen alla juuri Kreikalle, kun ajatellaan Kreikan taloudellista tilannetta. Kreikka on kuilun partaalla ja siksi laittomasti maahan tulevat, joista turvallisuusviranomaiset joutuvat huolehtimaan ja jotka on säilönotettuna ihan järkyttävissä oloissa nyt, luovat valtavan taakan Kreikalle ja siksi on tärkeää, että Dublin 2 ja 3 työstetään uudestaan, jotta laiton maahanmuutto hoidetaan taloudellisesti ja käytännössä niiden maiden puolelta, joihin siirtolaiset toivovat pääsevänsä, ei ensimmäisen maan toimesta. Näin voidaan huolehtia siitä solidaarisuudesta, joka on sopimuksissa mainittu ja voitaisiin osoittaa, että työstämme yhtenäistä Eurooppaa. Kiitos. Thank you. <clears throat> Next. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi edustaja Seraja. Thank you, Mr. Chair. Uh, Jaska svenska. Uh. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäpä puhun ruotsia. Kun katsotaan tätä vapaata liikkuvuutta, joka on tietysti yksi tärkeistä osioista Euroopan unionissa, niin pohdin niitä jäsenvaltioita, joilla ei ole riittävästi pätevyyttä tai taitoa julkisella puolella kohdata niitä, jotka liikkuvat unionin sisällä. Haluaisin vain kertoa siitä, että Ruotsissa esimerkiksi tähän päivään mennessä yli kahdeksan Sata henkilöä, romanialkuperäistä henkilöitä, on häädetty ilman perusteita. Ja hyvin pitkälti johtui siitä, että julkisella puolella ei tunneta tilannetta. Ja se, mikä tässä häiritsee erityisen paljon, on se, että demokraattinen kehitys saa vaikutteita hyvin voimakkaasti siitä, että äärioikeistolaiset ryhmät muun muassa Ruotsissa hyödyntävät tätä tilannetta oikein hyvin ja saavat enemmän ja enemmän valtaa myös erilaisissa vaalituloksissa. Minusta meidän täytyy selkeästi katsoa sitä, mistä tässä on kysymys niin, että, ja huolehtia siitä, että tieto, joka välittää jäsenvaltioille, on paremmin hyödynnettävissä ja katsotaan myös sitä, että jäsenvaltiot antavat enemmän tietoa omille rakenteilleen. Mutta siis suuri ongelma on kyseessä. Thank you, Soraya. Kiitoksia Soraya. Ja sitten edustaja Stevens. Dank u wel, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi muutama kysymys, mutta aivan ensin haluaisin kiittää komission edustajia mielenkiintoisesta kertomuksesta. Minä seuraan tätä asiaa varmasti tulevaisuudessakin, mutta sitten kysymykseni. Ensinnäkin Frontexista. Sanoitte, että 12 jäsenvaltiota ei ole vielä antanut lukujaan Frontexille ja puhuitte myös muista maista, jotka eivät ole antaneet täydellisiä tietoja vielä. Tiedättekö, miksi jäsenvaltiot eivät tietoja anna? Eivätkö he ole kiinnostuneita siitä, onko kyse teknisistä ongelmista? Minä toivoisin vähän lisää tietoa siitä, miksi jäsenvaltiot eivät tässä tee yhteistyötä. Toiseksi. Näin, että ongelma liittyy myös sormenjälkiin, kun ulkomaalaiset tulevat alueellemme, niin tarvittaisiin sormen, sormenjäljet, joita ei kuitenkaan aina oteta. Voisitteko selittää, miksi sormenjälkiä ei oteta? Määräävätkö jäsenvaltiot itse, tehdäänkö näin vai ei? Vai miten nyt sanoisin? Onko niin, että poliisiviranomaiset eivät ole riittävästi koulutettuja, eivätkö he tiedä, että sormenjäljet kuuluu kerätä? Onko tällä jotain vaikutuksia, mahdollisia riskejä sitä kautta, että tietyt ihmiset eivät sormenjälkiään anna? Voiko tällä vaikutuksia esimerkiksi turvapaikkahakemuksen yhteydessä? koska voivatko muut menettelyt näin toteuttaa nopeammin. Onko tässä jotain vaikutuksia turvapaikkahakemuksiin? Voisitteko kertoa tästä aiheesta vähän lisää? Olen nähnyt tästä kertomuksesta myös, että on tiettyjä tärkeitä kohtia ja tiettyjä heikkouksia, jotka liittyvät Schengenin arviointimekanismiin. Miten Euroopan komissio puuttuu näihin heikkouksiin? Tässä olivat kysymykseni. Kiitos. Thank you very much. And the final... Paljon kiitoksia. Ja sitten vielä viimeinen puhuja, edustaja Winberg. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin myös mainita jotain tästä vapaasta liikkuvuudesta ja siitä, millä tavalla se on vaikuttanut Ruotsiin. Mehän kuulemme, miten Soraya Postella totesi, että olemme häätäneet ihmisiä, jotka ovat tulleet Romaniasta mutta itse asiassa tilanne on se, että me tarjoamme heille matkan takaisin Romaniaan, sillä olemme sitä mieltä, että Romania on EU-jäsen ja sen tulee kantaa oma vastuunsa omasta väestöstään. Romania on saanut erityisvaroja sosiaalirahaston kautta nimenomaan sitä varten, että romanit integroitaisiin Romaniaan. Romanian suurlähettiläs Ruotsissa on todennut itse, että hän haluaa, että Ruotsi kieltää kerjäämisen. Kerjääminen on Ruotsin suuri ongelma meillä on sellaisia alueita suurten kaupunkien ulkopuolella, jossa jossa kerjäystä tapahtuu erittäin paljon, se aiheuttaa suuria ongelmia kaupunkiin. Siitä syystä haluaisin kehottaa että, äh, siihen, että Romania nimenomaan vaaditaan integroimaan omat kansalaisensa. Ja sitten minulla on kysymys, joka koskee Eurodakin sormenjälkitunnisteita. Luin siitä vähän, enkä tiedä onko tilanne tämä, niin kuin ymmärsin. Mutta kun sormenjälki otetaan, niin se vanhenee puolentoista vuoden kuluessa. Ja monet pyrkivätkin siihen, että tämä vanhenemisaika toteutuisi. Onko tilanne tämä? Joissain valtioissa ei oteta sormenjälkiä, vaan ihmiset päästään läpi sen takia, että paineet ovat liian korkeat ihmisiä on liian paljon tulemassa maahan. Kiitoksia puheenvuoro. Okay, so we go, um, back. No niin, sitten annamme puheenvuoron jälleen komissiolle. Thank you, and thank you for all. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos paljon positiivisista kommenteista koskien tätä äh, raporttiamme. Otan muutaman asian esille. Ensinnäkin, kuten edustaja Koilio mainitsi, niin uusi Schengenin arviointimekanismi jo itsessään tulee olemaan tulevaisuudessa tietojen lähde tällaisille raporteille, joita me puolivuosittain laadimme ja yritämme jatkossa ehkä keskittää näitä raporttiamme enemmän, kun tästä arviointimekanismista saadaan tietoa ja se voidaan sitten sisällyttää tuohon raporttiin. Sillä tavalla saamme tarkempaa, selkeämpää kuvaa Schengen-järjestelmän toiminnasta. No mitä tulee sitten assosiaatiomaihin, niin en nyt voi sanoa, että siellä asiat olisivat paremmin tai huonommin kuin jäsenvaltiossa Schengen-lain noudattamisen suhteen. Me saamme valituksia niin jäsenvaltioilta kuin assosiaatiomailtakin, mutta emme ole nähneet mitään syytä erottaa heitä omaksi osakseen sen lain suhteen. Sveitsin kansanäänestys vapaasta liikkuvuudesta on vielä auki oleva kysymys ja sitten EUn ja Sveitsin välinen kysymys. Nämä ovat kaksi erillistä asiaa. Mutta mitä me sitten aiomme tehdä tämän vapaan liikkuvuuden suhteen, niin se, sillä voi olla vaikutuksia Schengeniin, mutta se on asia, jota joudumme analysoimaan ja seuraamme asioiden kehitystä sillä alalla. Jotkut muut kommentit olivat sellaisia, että en käy niitä yksityiskohtaisemmin läpi, mutta mielestäni ne osoittavat yhden tärkeän asian, joka tekee Schengenin, Schengenistä monimutkaisen ja sen valvonnasta monimutkaisen. Ne se nimittäin liittyy siihen, että on paljon monenlaista lainsäädäntöä, jolla voi olla suora vaikutus Schengenin, Schengen-lainsäädäntöön esimerkiksi nyt turvapaikkalainsäädäntö tai vapaa liikkuvuuslainsäädäntö. Kaikilla näillä eri lainosalueilla voi olla joko hyvä tai huono vaikutus Schengenin toimintaan, vaikka ne eivät olekaan osa, varsinaisesti osa Schengen-lainsäädäntöä. Mutta tämä kuuluu Schengenin monimutkaisuuteen. Frontexin tiedon keruu ja kysymys siitä, miksi jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet siihen tietoja, niin yhtäältä kyseessä on uusi järjestelmä. Frontex kysyessään, pyytäessään jäsenvaltioilta tietoja, niin välttämättä se ei ollut esitetty sillä tavalla, että jäsenvaltiot pystyisivät näitä tietoja keräämään systemaattisesti ja järjestämään. No mistä tässä on kyse, niin ei ole tarkoitus pelkästään vain siitä, että yritetään laskea montako henkilöä on tullut maahan laillisesti, vaan myös, että mistä nämä henkilöt tulevat ja kuinka he sinne pääsivät. Ja tämä liittyy myöskin turvapaikka kysymykseen. Saattaa olla kiinnostavaa esimerkiksi, jos henkilöitä tulee alueelle ihan hypoteettisesti nyt, jos otetaan tilanne, jossa henkilö tulee laillisesti ilmateitse Saksaan ja ovat siellä väliaikaisesti ihan laillisesti vai tulivatko he Schengen-alueelle ulkorajoilta toisen jäsenvaltion kautta ja sitten siirtyivät e, e, Saksaan ilman aikomusta anoa pakolaistatusta. Eli tällaisia tietoja keräämme systemaattisemmin ja ne on tarkoitus lähettää Frontexille. Tähän menee vielä aikaa ennen kuin kaikki jäsenvaltiot pääsevät näitä tietoja toimittamaan, mutta yritämme edistää tätä, koska tämä on tärkeä väline, jonka avulla pystymme ymmärtämään, kuinka Schengen toimii. Ja sitten ihan viimeiseksi kysyttiin vielä näistä sormenjälkiasioista. No se on sellainen aihealue, joita tulemme tarkastelemaan jatkossa ja tällä hetkellä tarkastelemme, on jäsenvaltiot, jotka toteavat, että heillä on esimerkiksi turvapaikanhakijoita, jotka sanovat avoimesti, että he ovat tulleet Schengen-alueelle toisen jäsenvaltion kautta, mutta siellä he eivät antaneet eh, sormenjälkiään, niin ei heitä sitten Eurodakkiinkaan rekisteröity. Eli tämä liittyy tietenkin Dublinin asetuksen hyvään soveltamiseen, ja sehän ei silloin toteudu. Sitten täytyy vielä tarkastella läheisemmin niitä syitä, miksi näin tapahtuu, eli johtuiko sormenjälkien puuttuminen siitä, että maahantulija kieltäytyi ne antamasta ja oliko siinä tilanteessa kyse siitä, että jäsenvaltio ei soveltanut lainsäädäntöä asianmukaisesti vai oliko lainsäädäntö jollain lailla virheellinen tai suhteeton. Tästä täytyy vielä keskustella, keskustella jäsenvaltioiden kanssa. Toivottavasti näillä sanoilla olen kattanut useimmat esitetyistä kysymyksistä, mutta jos sellaisia jäi vielä kattamatta, niin muistuttakaa minua niistä. Niin, ihan haluaisin mainita vielä parlamentin puolelta, että minähän mainitsin, että Libe-valiokunta on omistanut paljon aikaa, aikaansa Schengen arviointi ja hallintajärjestelmää, joten seuraamme ja jatkossakin erittäin tarkasti, erityisesti perustuen kansallisiin arviointeihin ja varmaankin konkreettisia ehdotuksia teemme sitten kesätauon jälkeen. Ja mainitsisin, että tässä käytiin oikein hyvä keskustelu ja kollegat, jotka aikovat seurata Schengen-asioita, niin pystyvät varmaan näkemään, että siihen liittyy paljon enemmänkin asioita kuin pelkästään vapaa liikkuvuus ja turvallisuus, viisumipolitiikka ja perusoikeusasiat ovat siinä läheisesti mukana. Joten todellakin tämän keskustelun kehittämiseksi annamme omat ehdotuksemme sitten kesätauon jälkeen vielä. No niin, ehkäpä pääsemme kesätauolle jopa ennen aikojaan, koska olemme edellä aikataulustamme. Olette puhuneet hyvin vapaasti, mutta samanaikaisesti olette olleet kurinalaisia noudattaen puheaikoja asianmukaisesti. Toivottavasti kyse ei ole väsymyksestä, vaan siitä, että kykenette toimimaan näin myös kesäloman jälkeen. On erityisen mukavaa nähdä, että uudetkin jäsenet toimivat näin ja jatkakaa samaan tapaan tulevaisuudessakin. Toivottavasti en nyt ole ymmär, en ole unohtanut antaa puheenvuoroa kenellekään. Niin, no meillä on vielä oikeudellinen yksikkö, jota odottelemme, mutta olemme kovasti, kovasti etuajassa, mikä on hieno asia. Eli jatkakaa tällaista napakkaa toimintatapaa myöskin kesätauon jälkeen. Eli hyvä keskustelu täällä käytiin ja tämä oli oikein hyödyllinen kaikille. Jos haluatte pysyä vielä salissa seuraavan aiheen ajan, joka voi kuulostaa ehkä hieman kuivalta, mutta se käsitellään varmasti nopeasti. Eli kyseessä on oikeudellisen yksikön esi- esitelmä. No, tämän aiheenkin lausuminen on todella pitkä paketti, mutta sanotaan kuitenkin. Eli kyseessä on kansainvälisiin sopimuksiin liittyvä Euroopan unionin tuomioistuimen antama tuomio asiassa, jonka johdosta sitten teemme täällä omat johtopäätöksemme. Olen pahoillani, että näin kuivalla tavalla esittelin oikeudellisen yksikön edustajan, joka saa nyt pian puheenvuoron esitelläkseen asian. Ja varmaankin esittelee sen hyvin, hyvin nopeasti. Mutta tämä on hyvin tärkeä aihe ja muistutan myös, että oikeudellinen yksikkö on meille hyvin tärkeä toimija. Kiitoksia, että esittelit asian. Mandos, thank you. Hyvä puheenjohtaja, arvon jäsenet. Kiitos, hienoa, että voin olla täällä kertomassa tässä tapauksesta, joka lähti liikkeelle kolme vuotta sitten tämän Libe-valiokunnan toimesta yhdessä valiokunnan kanssa. Aiheena on Euroopan unionin ja Mao Mauritanian välisestä sopimuksesta, Mauritiuksen kanssa solmitusta sopimuksesta, joka liittyy merirosvoukseen ja merirosvouksen hyötyjen takavarikointiin. Tämä liittyy Atalantaan, EUn sotilastoimiin, merirosvouksen vastaisen toimeen Aidanin lahdella. Tämän vuoden kesäkuussa tuomioistuin ylläpiti parlamentin toimia ja perui neuvoston päätöksen heinäkuulta 2011. Mitkä ovat tässä nyt ongelmia? Miksi tällainen päätös tehtiin? Neuvosto solmi tämän sopimuksen yksinomaisen toimivallan voimin 37 artikla sopimuksessa Euroopan unionista, eli parlamentti ei ollut menettelyssä ollenkaan mukana neuvotteluvaiheessa eikä sen solmimisen yhteydessä, eikä parlamentin hyväksyntää pyydetty, eikä parlamentille mitään kerrottu, joten veimme tämän tapauksen tuomioistuin käsittelyyn ja toivoimme, että tuomioistuin ottaisi huomioon uudet Lissabonin tulkinnat – 268 artiklan mukaan neuvosto voi solmia sopimuksia ilman parlamentin osallistumista ainoastaan, jos se liittyy yksinomaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan eikä muihin aloihin. Ja toinen uusi asia, josta haluttiin tuomioistuimen tulkintaa, on parlamentin oikeus on artikla 218.10 EUn toimintasopimuksessa, jonka mukaan parlamentin pitää saada välittömästi ja täysin tietoa kaikissa vaiheissa, kun neuvotellaan kansainvälisistä sopimuksista. Mitä tulee tuohon ensimmäiseen kysymykseen, kun analysoitiin EUn sopi, sopimaa sopimusta, sanottiin, että se ei koske ainoastaan ulkopolitiikkaa, vaan myöskin esimerkiksi rikosoikeudellista yhteistyötä ja poliisiyhteistyötä, tietojen vaihtoa, analysointia ja kehitysyhteistyötä, koska sopimus antoi Mauritiukselle myöskin kehitysyhteistyötä kehitysyhteistyön budjettikohdista. Tuomioistuin otti ensimmäistä kertaa kantaa tähän Lissabonin sopimukseen sopimuksen artiklan, jossa tuettiin sitä tulkintaa, jossa otetaan huomioon EUn toimielinten sisäinen toimivallan jako liittyen myös oikeusperusta kysymykseen. Ja tuomioistuin oli sitä mieltä, että parlamentin hyväksyntä pitää antaa, jos päätavoite on yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ulkopuolella. Tässä on monia politiikan aloja, jotka eivät ole toinen toistaan tärkeämpiä. Tänä päivänä tässä valiokunnassa haluaisin lyhyesti keskittyä tuohon toiseen kysymykseen, joka on Libelle tärkeämpi. Kyse on tulkinnasta artiklan 218.10 osalta. Tämän sopimuksen osalta neuvosto kertoi neuvotteluiden aloittamisesta parlamentille kerran maaliskuussa 2010 ja toisen kerran, kun parlamentti siitä jotain kuuli, oli lokakuussa 2011, kolme kuukautta sen jälkeen, kun sopimus oli allekirjoitettu, se oli astunut voimaan ja ollut käytössä jo kolmen kuukauden ajan. Ja se oli jo ollut virallisessa lehdessäkin. Neuvosto siis jätti parlamentin täysin kaikkien tietojen ulkopuolelle neuvotteluiden aikana. Tässä tuomioistuin selkeästi oli sitä mieltä, että tässä rikkottiin menettelytapa vaatimuksia ja siksi neuvoston päätös, jolla sopimus solmittiin, kumottiin. Mitä voimme nyt oppia tuomioistuimen johtopäätöksestä? Sanottiin, että artikla 212.10 on sitova velvoite – ei ainoastaan julkilausumaa. Sanottiin, että artiklan tavoitteena on huolehtia sitä, että Euroopan parlamentti pystyy huolehtimaan demokraattisesta valvontamahdollisuudestaan EUn ulkoisten toimien osalta ja voi tuoda oman kantansa julkiin. Parlamentin toimivalta on kunnioitettava ja tämä noudattelee demokraattisia periaatteita, joiden varaan Euroopan unioni on rakennettu. Kolmanneksi sanottiin, että Tämän säännön rikkominen johtaa siihen, että neuvoston päätös näin kumotaan ja yhteisön tuomioistuimella on oikeus päättää tällaisista kysymyksistä. Ja lisäksi sanottiin, että 218 artikla kattaa kaiken tyyppiset sopimukset, myös sellaiset sopimukset, joista livevaliokunta on vastuussa, ei siis ainoastaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta. Ja viidenneksi tämä koskee kaikkia neuvotteluja neuvotteluvaiheita, eli kun komissio tekee ehdotuksen siitä, että neuvotellaan koko neuvotteluprosessista, tekstistä, allekirjoituksista, johtopäätöksestä, ja myöskin silloin, jos keskeytetään sopimus. Kaikissa vaiheissa parlamentin pitäisi saada välittömästi ja täysin tieto näistä asioista. Tässä on kyse tuomioistuimen päätöksestä, mitä parlamentti voi nyt tehdä tämän päätöksen jälkeen? Mitä vaikutuksia live-valiokunnalle voi tästä olla? Yksi vaihtoehto olisi se, että kun kuullaan komission jäsen ehdokkaita, voitaisiin keskustella siitä, miten uusi komission jäsen ehdokas aikoo tätä panna tätä tuomioistuimen päätöstä ja miten tämä voisi vaikuttaa uuteen toimijoiden sopimukseen uuden komission jäsenen kanssa. Ja myöskin tämä tuomioistuimen päätös antaa parlamentille oikeuden ottaa kantaa neuvotteluprosessissa ja huolehtia parlamentaarista demokraattista valvonnasta. Tämä liittyy siihen kysymykseen, pitäisikö hyväksyntä pyytää vai ei. Tässä neuvoston pitää antaa ja komission täydet tiedot parlamentille. Ja tietenkin parlamentti voi tietenkin myös kysyä, miten parlamentin kannat neuvottelukierroksen ja allekirjoitusvaiheeseen on otettu huomioon kun parlamentti tekee lopullisen arvionsa tästä tiedossa, että parlamentti voi esittää tai äh, toivomuksensa siitä, voidaanko väliaikaisesti täytäntöpanna sopimusta ennen kuin se astuu lopullisesti voimaan vai ei. Lopulta tietenkin vaatimukset, jos ei noudateta näitä sääntöjä, rikotaan menettelytapa, sääntöjä, niin tuomioistuin on nyt antanut kantansa tässä ja itse asiassa meillä on samantyyppinen tapaus jo tuomioistuin käsittelyssä. Se liittyy neuvoston päätökseen, joka liittyy samantyyppisen sopimuksen solmimiseen Tansanian kanssa samantyyppisistä merirosvouskysymyksistä. Tässäkin on kiistetty oikeusperusta ja se, että neljän vuoden aikana parlamentti ei saanut kertaakaan tästä aiheesta ja neuvotteluista tietoa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Alec. Um... Kiitoksia paljon. Minä nyt vähän vitsailin tässä edellä. Tietenkin kaikki ovat valmiita lomalle ja se on kaikkien oikeus. Me olemme aivan varmoja siitä, mutta uusille kollegoille todes, toteaisin ihan nyt vakavasti, että Euroopan parlamentin, parlamentin oikeudellinen yksikkö on hyvin tärkeä kaikille. Tärkeä pointti tässä on se, että tuomioistuimen päätös on tälle valiokunnalle hyvin tärkeä, koska me olemme mukana kaik- monissa kansainvälisissä sopimuksissa ja niiden neuvotteluissa. Ja tämänhetkiset tiedottamiskäytänteet ovat sellaisia, että niitä täytyy parantaa ja toivottavasti komission neuvosto parantavat käytänteitään. Komission kuulemisissa tietenkin läsnä olleet ovat kuulleet asioissa tapahtuvaa käsitystä ja sillä tulee, tällä, tällä tuomilla tulee olemaan vaikutus sitten tulevaan kehitykseen. Kiitos tästä esityksestä siis. No, nyt me olemme mukavasti edellä aikataulustamme joten kiittäisin ensinnäkin kiittää kaikkia läsnäolleita jäseniä ja toivottaisin kaikille oikein hyvää kesälomaa ja kiitoksia paljon henkilökunnalle myös, jotka ovat olleet täällä. Pitäkää oikein hyvä kesälomatauko ja nähdään kaikki sitten toisemme uudelleen jälleen syyskuussa. Kiitoksia. Thanks for staying. Thanks for staying.